Uh, welcome, uh, Madam Tyson. Tervetuloa komission jäsen Ergas Tyson, joka vastaa työllisyydestä ja sosiaalikysymyksistä. puheenjohtajan Junckerin kirjeessä on todettu, että Täisen vaikuttaa hankkeisiin, joita koordinoidaan työstä kasvusta vastaavan komission jäsenen alaisuudessa. Ja toisaalta näistä vastaa myöskin eurosta vastaava varapuheenjohtaja. Hän tekee myöskin läheistä yhteistyöstä raha- ja talouskomissaarin kanssa. Täissenillä on tukiyksikkö komissiossa työllisyyden ja sosiaaliasioiden pääosasto. Ja siihen liittyvät myös seuraavat yksiköt. Työmarkkinoiden uudistaminen – taidot ja pätevyys, ammattikoulutus ja aikuiskoulutuspolitiikka ja sitten vammaisten oikeudet sekä Eurostat. Hän vastaa myöskin suhteesta neljään virastoon, eli työturvallisuusvirasto, ammattikoulutusvirasto, elinolosuhteiden parantamissäätiö ja Euroopan koulutussäätiö. Mitä tulee komission jäsenehdokkaan hyväksymiseen, parlamentti arvioi komissioehdokasta hänen yleisen pätevyytensä pohjalta, eurooppalaisen sitoumuksen pohjalta ja henkilökohtaisen riippumattomuuden pohjalta. Tarkastamme myöskin, miten komission jäsenrakas tuntee oman salkkunsa ja millaiset ovat hänen viestintäkykynsä. Ennen kuulemista haluaisin vielä todeta, että te olette vastannut kirjallisesti valmisteleviin kysymyksiin ja kirjalliset vastaukset on jaettu valiokunnan jäsenille kaikilla kielillä. Eli me kaikki olemme hyvin valmistautuneita näihin kysymyksiin, joita ei ole esitetty kirjallisesti. Sitten vielä keskustelun rakenne. Täisen pitää ensin suullisen alkupuheenvuoron korkeintaan 15 minuuttia – ja sitten hänellä on korkeintaan viisi minuuttia vielä loppupuheenvuoroa varten kokouksen lopuksi. Alustuksen jälkeen on 45 kysymystä esitettävänä. Ja keskustelu hoidetaan tämän niin sanotun ping-pong-periaatteen mukaisesti. Eli meillä on kolme minuutin pätkiä, joista yksi minuutti on varattu kysymykselle ja kaksi minuuttia vastaukselle. koska kysymyksiä on paljon. Meidän on valvottava puheaikojen noudattamista hyvin tiukasti. Ja yleisesti, jos puhuja ei ole paikalla silloin, kun hänen pitäisi, silloin kysymys jää esittämättä. Ei ole mitään menettelyä ilman puhujalistaa. Ja työllisyysvaliokunta vastaa tästä kuulemisesta mutta myöskin kulttuurivaliokunta ja naisten oikeuksien valiokunta ovat mukana kuulemisessa liitännäisvaliokuntina. Ja toivotamme tervetulleeksi kollegamme näistä kahdesta toisesta valiokunnasta. Ja kuten on todettu puhelistalla, heillä on erinäisiä kysymyksiä, jotka liittyvät heidän valiokuntansa toimintaan. Ensimmäiset kysymykset esittävät koordinaattorit ja sitten yksi sitoutumattomien edustaja. Ja tulkkaus on saatavana 23 kielellä. Ja kaikki puhujat voivat näin ollen käyttää omaa äidinkieltään. Itsekin vaihdan kohta omaan äidinkieleni. Ja puhuja muistetaan, muistutetaan siitä, että muistakaa, että teitä tulkataan, eli puhukaa riittävän rauhallisesti. Taisen on ilmoittanut, että hän käyttää äidinkieltään hollantia vastauksissaan. Syynä on se, että hän haluaa olla mahdollisimman tarkka ja täsmällinen. Ne, jotka ovat tämän, täällä olleet pidempään, tietysti tietävät, että Täissen puhuu täydellistä englantia ja ranskaa. Ja tämä kuuleminen välitetään suorana parlamentin nettisivulla. Ja on myöskin mahdollista katsoa sitten kuulemisen videotallenne samalta sivulta. Nyt vaihdan omaan äidinkieleeni ruotsiin. Ja muutama alkuhuomio vielä henkilökohtaisesti. Yksi hienoimpia muistoja EUn tämänvuotisista vaaleista oli puhelinkeskustelu, jonka kävelin, kävin papin kanssa, joka työskentelee eteläruotsalaisessa kirkossa. Hän oli naispuolinen pappi ja hän oli erittäin huolissaan kun ajatellaan sosiaalista kurjuutta, jota hän oli nähnyt kaupunkinsa parkkipaikoilla. Siellä oli hyvin paljon kuorma-autoja, jotka odottivat uusia toimituksia. Ja joskus nämä kuuskit elivät ja elävät edelleen näissä kuorma-autoissa. Heillä ei ole mitään työehtosopimuksia eikä mitään suojaa. He eivät saaneet palkkaa silloin, kun he eivät ajaneet mutta he eivät myöskään voineet palata kotiin. Heillä oli ongelmia ruoan ja hygienian suhteen, ja kuten tiedätte, Ruotsin talvet voivat olla aika kovia. Joidenkin oli suojauduttava käyttämällä pieniä leiriliesiä, koska oli liian kallista pitää moottoreita käynnissä lämmitystä varten. Eli tämä on tilanne, liikennesektorilla, mutta myöskin tietyillä muilla eurooppalaisilla sektoreilla. Tämä on nähty esimerkiksi naispuolisten työntekijöiden osalta monilla aloilla, ja tämä siis on tämänhetkinen tilanne Euroopassa. Sääntöjä ja ihmisten oikeuksia on laiminlyöty kriisin aikana, ja ihmiset, jotka haluavat vain tehdä työtä, eivät ole pelkästään työttömiä, vaan heillä ei ole edes oikeuksia. EU on nyt hyvin kaukana 2020 strategian tavoitteista ja yli 120 miljoonaa ihmistä on köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskiryhmässä ja yli 22 miljoonaa näistä on lapsia. Lisäksi tämän vuoden heinäkuussa nuorisotyöttömyys oli 22 prosenttia keskimäärin EU:ssa ja tietysti erot ovat suuria jäsenvaltioiden välillä. Joissain maissa yli puolet nuorista on työttöminä ja me olemme nähneet sitten tämän seuraamukset EU-vaalien tuloksessa. Eli riittää, kun katsotaan Euroopan poliittista karttaa. Ihmiset ovat epätoivoisia, turhautuneita ja ihmiset kääntyvät epädemokraattisten populististen puolueiden puoleen ja näin ei pitäisi Euroopassa olla enää vuonna 2014. Eli seuraavan viiden vuoden aikana meidän täytyy selvittää työmarkkinatilanne Euroopassa ja luoda uusia kestäviä työpaikkoja. Meidän ei pidä kilpailla alhaisilla palkoilla ja huonoilla työolosuhteilla, vaan meidän pitää toimia mahdollisimman tehokkaasti ja kaikilla pitäisi olla samat mahdollisuudet ja kaikilla pitäisi olla sama tilanne työmarkkinoilla. Eli meidän pitää toimia voimakkaasti ja tietysti näistä asioista vastaava uusi komission jäsen saa suuren vastuun kannettavakseen. Minä ja Euroopan muut kansalaiset odottavat, että tämä henkilö on riittävän fiksu hoitaakseen näitä tärkeitä tehtäviä ja että hän saa aikaan muutoksia. Nyt ei enää voida istua ja odotella, vaan nyt täytyy tarttua toimeen. Ja nyt antaisin sitten puheenvuoron täysenille alustuspuheenvuoroa varten. Hän kertoo sitten toimista, joihin hän haluaisi ryhtyä. Eli tervetuloa ja kiitos. Mikrofoni. Okay. Excuse me. Honorable Chair. Hyvä puheenjohtaja, hyvät valiokunnan jäsenet. Elämässä on tärkeää puhua suoraan, kiertelemättä. Tällä hetkellä Euroopassa 26 miljoonaa ihmistä on työttömänä. Tämä on jotakin, mitä me emme voi hyväksyä. 7,5 miljoonaa nuorta eurooppalaista 15-24-vuotiasta ovat ilman työpaikkaa tai koulutuspaikkaa. Tätä emme voi hyväksyä. Yli 124 miljoonaa ihmistä kärsii köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä. Tätä emme voi myöskään hyväksyä. Tämän vuoksi minun päämääräni tuleville viidelle vuodelle ovat täysin selje. Meidän täytyy taistella työpaikkojen puolesta, paremman sosiaalisen suojelun puolesta, köyhyyttä vastaan ja sosiaalista syrjäytymistä vastaan. Nämä ovat prioriteetit monille eurooppalaisille ja minä olen täysin vakuuttunut, että nämä ovat myöskin teidän prioriteettinne. Als lid van dit parlement gedurende bijna 23 jaar. Niin, miltei 32 vuoden ajan, jota olen tehnyt, 23 vuoden ajan, jota olen tehnyt töitä, olen kunnioittanut tätä laitosta ja tuo kunnioitus on vain kasvattu, kasvanut. Olen tällä talossa aina sekä sanoin että teoin pyrkinyt siihen, että Eurooppa saisi konkreettisia etuja puolelleen. Minä uskon suuriin enemmistöihin ja voin myös osoittaa, että olen niihin kuulunut kahden e-, suuren mietinnön avulla, jota olen tehnyt eurooppalaisesta pankkivalvonnasta ja talous- ja rahaunionin uudistuksesta. Siinä on nähtävissä, miten tärkeänä olen pitänyt suuren enemmistön saamista näiden mietintöjen taakse, mutta Tämän lisäksi olen myös aina tehnyt rajoja ylittävää, puolueryhmien rajoja ylittävää lojaalia yhteistyötä eri toimielinten kanssa. Jos vastaan komissaarina työllisyyskysymyksistä, sosiaalikysymyksistä ja muista tähän alaan liittyvistä kysymyksistä, aion jatkaa tällä samalla linjalla talouskriisi on ollut erittäin raskas. Meidän täytyy tehdä voimakkaasti työtä ja työtä on paljon tehty, sen positiiviset tulokset on nähtävissä, joskin aika varovaisesti vielä. Eurooppalaista luottamusta emme kuitenkaan ole voineet vielä palauttaa. Seuraava komissio joutuu samanaikaiseksi konkreettisia tuloksia, jotka ovat todella käsin kosketeltavia kaikille kansalaisille. Komissarin, komission puheenjohtaja ehdokas Jean-Claude Juncker on pyytänyt minua huolehtimaan siitä, että sana sosiaalinen saa kaiken sen merkityksen, joka sillä pitäisi olla markkinataloudessa, ja että sitä täytäntöön pannaan hyvin. Minä otan tämän haasteen mielelläni vastaan, sillä olen ehdottomasti kannattanut aina sosiaalista markkinataloutta, jossa vapaus ja vastuu ja solidaarisuus käyvät käsi kädessä. Seuraava komission täytyy myös sosiaalisella tasolla kyetä samanaikaiseksi tuloksia. Työllisyys, sosiaalikysymysten ja työvoiman liikkuvuuden alalla aion yhdessä myös muiden komissariehdokkaiden ja muiden komission varapuheenjohtajien kanssa, kuten Kataisen, Kataisen Dombrovskin ja Muskovicin kanssa, tehdä paljon yhteistyötä. Minun päätehtäväni on huolehtia siitä, että meidän politiikkamme seuraavien viiden vuoden aikana kaikilla eri alueilla ottaa huomioon sosiaalisen vaikutuksen, jota kaikilla näillä eri toimenpiteillä on. Claude Juncker, la Kuten todettua, kriisi ei lopu niin kauan kuin 26 miljoonaa eurooppalaista on työttömänä. Minulle ei ole mahdollista valita sosiaalisen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn välille. Nämä ovat kaksi asiaa, kolikon kaksi puolta, jotka muodostavat solidaarisen kilpailukykyisen markkinan. Minun roolini tulee olemaan parempien elpymisen ehtojen tukeminen, kun pyrimme taistelemaan köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä vastaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla sellaiset työmarkkinat Euroopan tasolla, jotka ovat dynaamiset ja mukaanottavat, jolla työnhakijoilla on mahdollisuus saavuttaa tarvittavaa pätevyyttä, joka palvelee yrityksiä. räätälöity koulutus, joka on kaikkien saatavilla, pitkäaikaistyöttömien aktivointi ja työntekijöiden aktivointi ovat tärkeitä toimia myöskin nykyisin Euroopassa, jotta saisimme uudelleen kasvun käyntiin ja voisimme vähentää köyhyyttä. Ne, jotka tuntevat minut, tietävät hyvin, että minä en koskaan etsi yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin. Tällainen ei ole uskottavaa, se ei ole rehellistä eikä se ole tehokasta. Minä haluan käsin kosketeltavia ratkaisuja. Minä haluan, että yritykset pystyvät soveltu, sopeutumaan nopeisiin muutoksiin, joita globalisaatio aiheuttaa. Ja me haluamme osallistua aktiivisesti tähän työhön. Haluan myöskin, että työntekijät voivat omalla työvoimallaan vaikuttaa vaurauden syntymiseen sellaisissa olosuhteissa, jotka takaavat heidän hyvinvointinsa, heidän perusoikeutensa ja heidän yhtäläiset mahdollisuutensa. Miehet ja naiset, jäsenvaltioiden kansalaiset, vammaiset, kaikkien täytyy voida osallistua työmarkkinoille ja kaikkien täytyy voida saada tasa-arvoinen korvaus, yhtenä, yhtenäinen korvaus samasta työstä. Meidän sosiaalisen suojelun järjestelmämme olemassaolo vaatii myöskin sitä, että väärinkäytökset tunnustetaan ja että niihin puututaan. Tämän vuoksi minä korostan neljää seuraavaa prioriteettia ja annan niille yhtä paljon painoarvoa kaikille. Aivan aluksi työpaikkojen luominen – työpaikat, jotka kriisi on tuhonnut, ovat miljoonissa. Jotta voisimme antaa uutta näkökulmaa työttömille, meidän täytyy pystyä luomaan uusia työpaikkoja. Yritykset, erityisesti pk-yritykset, tarvitsevat suotuisia olosuhteita, jotta ne voivat kasvattaa ja luoda toimia perinteistä ja uutta aktiviteettia ja valloittaa uusia markkinoita. Toisekseen pääsy työmarkkinoille. Massa työttömyys on vallallaan samaan aikaan, kun työvoima vanhenee ja samaan aikaan työttömät, usein nuoret ovat tilanteessa, jossa heillä ei ole tarvittavaa pätevyyttä. He eivät saa pysyviä työpaikkoja ja lisäponnistukset ovat tarpeen, että voimme ohjata nuoria ja tehdä mahdolliseksi naisille ja vammaisille päästä työmarkkinoille täysin mukaan, jotta voimme pitkäaikaistoittumia myöskin aktivoida. Suunnitelmissa olevat ratkaisut lukevat mukaansa sen, että työntekijöillä on aktiivisempi rooli työmarkkinoille. Meidän täytyy tukea heitä. Kolmannekseen pätevyys. Meidän kilpailukykymme riippuu ennen kaikkea pätevyydestämme. Tämän päivän työntekijät käyvät läpi useita uria työuransa aikana. Meidän täytyy tukea erilaisten pätevyyksien saavuttamista ja kehittämistä työntekijöiden ja yrittäjien joukossa, olivatpa he sitten nuoria tai vanhoja. Neljännekseen sosiaalinen suojelu. Sosiaalinen suojelu on avaininvestointi vaurauteemme. Vuonna 2010 meillä oli selkeä tavoite. Vuoteen 2020 mennessä me halusimme vähentää 20 miljoonalla köyhyydestä ja sosiaalista syrjäytymisestä kärsivien ihmisten määrää, mutta päinvastainen toteutui. Kriisi aiheutti suurta köyhyyden ja syrjäytymisen kasvua meidän sosiaalisen suojelumme järjestelmien tulisi olla tehokkaampia ja ne tulee kohdentaa paremmin tulosten aikaansaamiseen pitkällä aikavälillä. Hyvät kollegat, että voisimme nämä prioriteetit saavuttaa, minä tulen käyttämään kaikkia komission käytössä olevia välineitä ja tulen erityisesti neljään linjaan keskittymään. Ensinnäkin tarvit, kattavat investoinnit pitää saada liikkeelle. Minun tavoitteeni on tukea työpaikkojen syntymistä ja auttaa työttömien ihmisten työmarkkinoille pääsyä. Tässä kontekstissa tulen tekemään yhteistyötä vaarapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kanssa, jotta valmistelisin 300 miljardin investointien liikkeelle ottamista Tästähän Jean-Claude Juncker on tehnyt ilmoituksen. Voin vakuuttaa, että käytän kaikkia rahoitusvälineitä, joilla voimme investoida ihmisiin, erityisesti Euroopan sosiaalirahastoa, vähävaraisimmille suunnatun avun rahastoa ja e- Euroopan globalisaatiorahastoa. Nämä rahastot tulee ottaa mukaan köyhyydenvastaisen taisteluun työpaikkojen ja pätevyyden tukemiseen. Minä tulen tukemaan myöskin nuorisotakuun käyttöönottoa jäsenmaissa. Tämä on erittäin tärkeää, jotta voisimme saada nuorisotakuun toimimaan ruohonjuuritasolla. Toisekseen taloushallinto. Sitä tulee nopeuttaa. Työllisyys- ja sosiaalipolitiikan tulee olla paljon enemmän Euroopan talouden ohjausjakson keskiössä. Minä tulen tekemään läheistä yhteistyötä varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskiskin ja kollega Moskovitsin kanssa, jotta voisin taata sen, että rakenneuudistusten sosiaalinen ulottuvuus otetaan täysin huomioon. Nykyisten uudistusten syventäminen jäsenmaissa on tarpeen, mutta tämä vaatii sitä, että kiinnitämme reiluuteen ja sosiaaliseen kestävyyteen enemmän huomiota, kuten me uudistuksia tukiohjelmien sosiaaliset vaikutukset ohjelmamaissa tulevat olemaan osa tätä työtä. Sosiaalinen vuoropuhelu tulee myöskin aloittaa meidän teen yhteistyötä varapuheenjohtaja Dombrovskiskin kanssa, jotta voin taata sen, että sekä työnantaja että osapuolet ovat mukana täysin Euroopan talouden ohjausjaksossa. Meidän täytyy keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa ja ottaa kaikki eri sidosryhmät, kaikki yhteiskunnan ulottuvuudet mukaan myöskin yksityisyrittäjät ja pk yritykset tähän. Hehän luovat suurimman osan työpaikoista nykyisin Euroopassa. Kolmannekseen suhteelliset yhteiset säännöt ovat tarpeen, jotta me luomme tasapuoliset toimintamahdollisuudet kaikille sisämarkkinoilla luomatta esteitä tai taakkoja. Minä teen työtä, jotta jäsenmaat ottavat olemassa olevan lainsäädäntöön mukaan kansalliseen lainsäädäntöön. Mielestäni tätä työtä tulisi vahvintaa Järkevän säätelyn agendan puitteissa minä tulen myöskin arvioimaan olemassa olevaa lainsäädäntöä, jotta voimme varmistaa, että se on suhteellista, tehokasta ja helppoa toimeenpana. Meidän täytyy tarkistella sellaisia aloja kuin työntekijöiden suojelu uusilta riskeiltä tällä alalla. Minä tulen ehdottamaan modernisointia lainsäädännöllisemme akiin yksinkertaisemmissa ja pyrin tukemaan korkeasuojelun tasoa. Tulemme myöskin ottamaan käyttöön uusia aloitteita työntekijöiden liikkuvuuden alalla. Lopultakin minun tehtäväni on saada suurin mahdollinen hyöty olemassa olevista kumppanuuksista ja välineistä aikaan ja tulevina vuosina yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa – työmarkkinaosapuolten kanssa ja komission kollegoiden kanssa tulen rakentamaan reilumpaa, kestävämpää Eurooppaa. Tulemina viitenä vuotena tulen tekemään yhteistyötä läheisesti tämän parlamentin kanssa ja olen käytettävissänne säännöllisesti keskusteluja varten. Voimme käydä työn tilaa läpi. Meillä on yhteinen päämäärä. Ihmisten hyvinvointi, terveys, Tästä Euroopassa on kyse. Te voitte luottaa minuun. Minä tulen olemaan teidän liittolaisenne näiden päämäärien saavuttamisessa. Kiitoksia. Thank you, uh, Madam Tyson. Kiitoksia edustaja Tyson. Nyt annan puheenvuoron jäsenille puhujaluettelon mukaisesti. EPP-ryhmästä David olkaa hyvä. Eh? Commissioner designate. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä komissaari ehdokkas, tässä johdannossanne usean otteeseen painotitte, ja aivan oikein sitä, että työpaikkojen luonne täytyy olla komission pääprioriteettina. Miljoonat nuoret ovat työttömiä. Sitä ei voida millään tapaa hyväksyä eikä sietää. Se, että pyritään tukemaan työpaikan löytämistä on todellakin olennaista ja teidän salkussa on useita välineitä, jotka toimivat tähän suuntaan se, että yritetään sovittaa taidot työpaikan vaatimuksiin, mobilisoidaan rahoitusvälineitä ja niin poispäin, se on kaikki hyvää, mutta se, että on ihmiset, jotka haluavat tehdä töitä, ei pelkästään riitä. Me tarvitsemme myös työpaikkoja. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä luodakseen oikeat olosuhteet, jotta se voi maksimoida nämä työpaikan, työpaikan saamisen mahdollisuudet. Um, it's a key question. Kiitoksia. Niin, tämä on erittäin tärkeä. Niin, puhunkin hollantia hetkinen. Minun mielestäni tämä on tässä erittäin tärkeä kysymys, sillä työpaikkojen luonti on todellakin on enemmän kuin työtä työnantajien ja työntekijöiden puolelta. Meidän täytyy ohjata työntekijöitä, luoda mahdollisuuksia työmarkkinoille, luoda mobiliteettia työmarkkinoille. Täytyy huolehtia siitä, että työpaikkoja on. Meidän täytyy työstää sekä kysyntä- että tarjontapuolta. Ja Junkerin suuntaviot, jos olette ne lukenut selkeästi, niin näette, että nämä kaksi ovat erittäin huomattavassa asemassa siellä. Kysymys on nimenomaan siitä, että kasvu on myöskin mukana. Tämä komission tavoite on se, että meidän täytyy mahdollistaa kasvu ja investoinnit. Kasvu sinänsä ei ole pelkästään riittävä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tuo kasvu myöskin luo työpaikkoja, mutta tuota kasvua todellakin tarvitaan. Junckerin komissio on ilmoittanut, että 300 miljardia suunnataan tähän investointeina Meillä on erittäin paljon erilaisia aloitteita, joihin ryhdytään, jotka täytäntöön pannaan, jotta tutkimus, innovointi puolella saadaan aikaiseksi enemmän. Täytyy huolehtia siitä, että ylisääntelyä ei ole ja että poistetaan erilaisia esteitä, jotka haittaavat yrittäjiä. Meidän täytyy myöskin PK-yrityksiä pyrkiä rohkaisemaan toimintaan meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on vakautta, että ihmiset haluavat investoida. Meidän täytyy huolehtia siitä myös, että pääomamarkkinat kehittyvät niin, että, että sijoittajat eivät ole pelkästään riippuvaisia pankeista, vaan pääsevät todellakin markkinoille. Nämä kaksi asiaa riippuvat toisistaan. Ne niin, täytyy, ja nimenomaan kysyntä ja tarjonta täytyy pitää tasapainossa. Nämä ovat kaksi eri puolta tästä sosiaalisesta markkinataloudesta. Meidän täytyy huolehtia, että meidän kasvua ja toisaalta täytyy ottaa huomioon tämä sosiaalinen puoli ja varsinkin työllisyys. Uh, I'll give the floor to... Seuraavaksi Jutta Steinrück, joka edustaa sosialistien ja demokraattien ryhmää. Frau Thein. Huomenta, Taisen. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi tänne sosialistien ja demokraattien nimissä. Eurooppalaiset odottavat, että meillä on kunnolliset työolosuhteet Euroopassa. Ei voida enää hyväksyä väärinkäytöksiä, palkanalennuksia. Ja komission puheenjohtaja Juncker on sitoutunut siihen, että meidän täytyy nyt analysoida heikkouksia tämänhetkisessä direktiivissä, joka liittyy lähetettyihin työntekijöihin. Meidän täytyy katsoa, mitä erityisongelmia liittyy työntekijöiden lähettämiseen ja mitä komissio aikoo tehdä työntekijöiden ja myöskin talouden tueksi. Eli tällainen laiton palkkojen polkeminen on asia, jolta kansalaisia täytyy suojella. Ja, dank u wel mevrouw. Uh, ja. Kiitoksia. No, työntekijöiden lähettäminen on arkaluontoinen kysymys. Me olemme saaneet tälle asialle paljon huomiota viime vuosina, ja tärkeintä on, että sääntöjä noudatetaan. Voimme nähdä, että näin ei ole aina tapahtunut, ja me olemme teettäneet tutkimuksen, jossa on katsottu, pitäisikö tätä direktiiviä uudistaa vai pitäisikö ryhtyä muihin toimiin, mutta sitten parlamentin enemmistö päätti, että me pidämme kiinni tästä direktiivistä. Meillä on direktiivi, jota pitää vain panna kunnolla täytäntöön. Uusilla välineillä on tarkoitus varmistaa, että ei ole väärinkäytöksiä ja että viranomaiset eri jäsenvaltioissa tekevät keskenään yhteistyötä. Se on ennakkoinen edellytys, mikäli haluamme varmistaa kunnollisen täytäntöönpanon. Eli tämä asia pitää hoitaa kuntoon. Ja sitten pitää katsoa, miten tämä toimii käytännössä. Meidän täytyy myöskin seurata täytäntöönpanoa, ja jos muutaman vuoden kuluttua nähdään, että ongelmia ei enää ole, niin sitten voidaan katsoa, millä tavalla sitten jatkossa edetään. Mutta nyt meidän pitää olla päättäväisiä ja meidän täytyy nähdä tämä direktiivi irrallaan asetuksesta. Esimerkiksi meidän täytyy olla riittävän rohkeita analysoimaan nyt tilannetta ja täytyy katsoa, onko tämä perusasetus sellainen, että sitä pitäisi uudistaa. Mutta aluksi tartumme vielä tähän direktiiviin ja tarkastelemme tiettyjä käsitteitä ja ongelmia tässä direktiivissä. Ja tästähän Juncker puhui, kun hän puhui kohdennetusta direktiivin uudistamisesta. Äh, Antia äh, McIntyre. Sitten Antia McIntyre, joka edustaa ECR-ryhmää. Mrs. Tyson. Kiitoksia. Rouva Tyson, olen täällä ECR-ryhmän puolesta. Voin sanoa, että on ilo nähdä teidät täällä tänään. Edellisen vaalikauden lopulla edellinen parlamentti hyväksyi mietinnön, jonka aiheena oli se, kuinka Euroopan unioni voi auttaa suotuisan ympäristön luomisessa yrityksille, pk-yrityksille ja startupeille. Tämä oli työllisyysasian valiokunnan aloite ja se korosti hiljattaista trendiä, jonka mukaan yritykset palauttavat palveluita ja toimintaa Eurooppaan. Ja korostettiin mahdollisuutta, joka, jonka tämä synnyttää Euroopassa. Nyt meillä olisi ainutlaatuinen mahdollisuus tätä Eurooppaan palaamista vahvistaa ja palauttaa työpaikkoja näin Eurooppaan. Keskustelimme mahdollisuudesta luoda yrityksille yhden luukun palvelu, joka helpottaisi niiden mahdollisuuksiin tartumista. Haluaisin tietää, mitä mieltä te olette tästä työpaikkojen palauttamisesta. Thank you well, ähm, Kiitoksia, edustaja McIntyre. Meidän täytyy varmistaa, että yrittäjyydelle on parempi ilmasto Euroopassa. Jos haluamme työpaikkoja julkiselle sektorille, niitä syntyy, mutta jos haluamme lisätyöpaikkoja, meidän täytyy katsoa yksityiseen sektoriin. Meidän täytyy investoida ja tehdä tilanne sellaiseksi, että se houkuttelee yksityisiä investointeja. Yrityksillä pitäisi olla luottamusta palkata ihmisiä ja mahdollisuus kasvaa. Meidän täytyy käyttää kaikkia välineitä käytössämme tämän tukemiseksi. On vaikea sanoa, että meillä olisi yksi kaava käytössämme. Kyseessä on monitahoinen tilanne ja kaikki esteet, joita meillä on, ovat sellaisia, että niitä ei voida hyväksyä, kun ne jarruttavat yritysten kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Näitä esteitä täytyy purkaa. Esimerkiksi tässä ajattelen hallinnollista yksinkertaistamista. Komissio on aloittanut menettely, joka mielestäni on erittäin hyvä. Meillä on tulossa arviointi, joka tehdään aina ennen kuin ryhdymme toimiin. Tätä tulee toteuttaa syvällisesti, mutta Tätä on tärkeää tehdä myöskin jo tehtyjen päätösten kohdalla. Meidän täytyy olla rohkeita toimeenpannessamme päätöksiä ja meidän täytyy tukea esimerkiksi työsuojelua. Meidän täytyy tarkastella kaikkia lainsäädäntöä, mutta emme saa koskaan unohtaa sitä, että työpaikkojen työsuojelu täytyy säilyttää. Meidän täytyy varmistaa se, että yritykset voivat toimia tehokkaasti polkematta kuitenkaan standardeja. Minulla on vain kaksi minuuttia, joten en voi tässä syvällisemmin vastata, mutta jotakin meidän täytyy tehdä, jotta voimme varmistaa sen, että yrittäjyydellä on paremmat toimintaedellytykset, muuten työpaikkoja ei synny. Kiitoksia. Harkin. Kiitos sitten Marin Haakin ALDE-ryhmästä. Olkaa hyvä. Uh, Commissioner Designate. Kiitoksia komission jäsenherkas Täissen. Haluan toivottaa teidät tervetulleeksi parlamenttiin alderyhmän nimissä. Kirjallisissa vastauksissa sanoitte, että emme ole päässeet moniin 2020 tavoitteista, jos ajatellaan vaikka sosiaalista syrjäytymistä ja työllisyystasoa. Ja tänä aamunakin siteerasitte Junckeria, eli meidän pitää arvioida kaikkien toimien sosiaalisia vaikutuksia. 2020 tavoitteet liittyvät hyvin läheisesti Euroopan talouden ohjausjaksoon. Eli millaisia muutoksia tarvitaan Euroopan ohjausjaksossa, jotta päästäisiin 2020 tavoitteisiin? Esimerkiksi pitäisikö kehittää lisää sosiaalisia indikaattoreita, pitäisikö Euroopan parlamentti pitää ottaa mukaan tähän prosessiin, tai onko sitten jotain muita ehdotuksia? Ehm, eh, Kiitoksia. Niin, ne tosiaan liittyvät toisiinsa ja meidän täytyy varmistaa, että ohjausjakso tehostuu. Junkerin suuntaviivat ovat tähän viitanneet. Mitä voimme tehdä, jotta 2020 tavoitteet vahvistuvat, jotta niistä tulee sosiaalisempia? Ja uskoakseni meillä on tässä useita eri vaihtoehtoja. Meillä on erilainen tehtävä tässä ajanjaksossa, kun meillä on edessä. Yksi, sosiaaliset indikaattorit, onko niitä? Niitä on, mutta niitä on käsitelty hiukan, hiukan jäyhästi. Me katsomme niitä, mutta emme oikeastaan tee niillä mitään. Tässä suhteessa minusta meidän tulisi ponnistella, meidän tulisi huolehtia siitä, ja se on myös sopimuksena tämän äh, tulevien komissarin ryhmän sisällä, että näille indikaattoreille annetaan enemmän painoarvoa. Minusta on tärkeää katsoa sitä, että voidaanko ne ottaa mukaan samalle tasolle niiden indikaattoreiden kanssa, joita käytetään makrotaloudellisten epätasapainoprosessissa kertomaan siitä. Näin voitaisiin syvemmin analysoida tilannetta ja meillä olisi parempi käsitys siitä, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu. Tämä täytyisi sitten myös näkyä noissa maakohtaisissa suosituksissa. Toinen asia, joka täytyisi tehdä, on se, että työmarkkinaosapuolet täytyisi ottaa huomattavasti enemmän huomioon. Erilaisia suosituksia on esitetty kyllä, mutta nämä suositukset esitetään niillä alueilla, joissa jäsenvaltioilla on toimivalta. Meidän täytyisi tässä suhteessa todeta, että meidän täytyisi toisella tavalla esittää näitä suosituksia, sanoa, mihin meidän pitäisi mennä. Se on meidän tehtävämme. Tällaista vetovoiman luomista, se on meidän kaikkein tärkein tehtävämme ennen kuin tehdään tämä vuosittainen kasvuselvitys, jossa parlamentti sitten, johon parlamentti myös ottaa kantaa. Ja meidän täytyy seurata tällaista hyvää prosessia, joka olemme seuranneet. Makrotalouden vuoropuhelu, maakohtaiset suositukset ja lopuksi meidän tulisi kunna hyvin toisiamme, jotta voidaan ehdottomasti optimaalisesti käyttää tätä erittäin arvokasta välinettä. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Sitten Rina Ronja Kari Guesta. Øh, fru Thyssen, og hjertelig velkommen, jeg sidder her. Øh, tak for din meget spændende indledning. Jeg vil gerne ret fokus på en særlig udfordring på vores øh, arbejdsmarked, nemlig at vi kan se en stigende til... Kiitoksia tästä. Haluaisin keskittyä suureen haasteeseen työmarkkinoilla. Näemme yhä enemmän, että työntekijöitä painostetaan ryhtymään yrittäjiksi. Heidän täytyy ikään kuin perustaa oma yritys, ettei työnantajan täydy ratkoa sen tyyppisiä asioita kuin äitiyslomat. Me kohtasimme erässä konferenssissa lentäjiä, jotka sanoivat, että he ovat tällaisen ilmiön vuoksi niin stressaantuneita, että tämä vaikuttaa jo lentoturvallisuuteen. Minun kysymykseni teille on se, mitä te tulette tekemään, jotta voisimme tällaiset pakkoyrittäjyystilanteet ratkoa. Minkälaisia aloitteita tulette tekemään, että voimme varmistaa sen, että lentohenkilökunnalla on oikeanlaiset olosuhteet meidän kaikkien etujemme vuoksi? Tällaisten lumeyrittäjien olemassaolo on todellakin olemassa oleva. Se on lainsäädännön väärinkäyttöä, sitä emme voi hyväksyä. Meidän täytyy taistella sitä vastaan ennen kaikkea ne jäsenvaltiot, joiden täytyy tätä asiaa valvoa. Niiden täytyy huolehtia siitä, että niiden sääntöjä noudatetaan. Ja yhteiskunnassa varmastikin on sellaista painostusta, että ihmisten pitäisi ryhtyä yrittäjäksi, mutta meidän ei tarvitse tähän suostu. Meillä on säännöt siitä, mikä on yrittäjä, mikä on työntekijä. Jos olen yrittäjä, niin silloin tietenkään, eh, on, jos on yrittäjä, niin on yrittäjä, jos on työntekijä, on työntekijä. Ja näitä sääntöjä täytyy noudattaa. Meillä Euroopassa on ehdottomasti myöskin tehtävä. Kysymys on tietysti myös rajoja ylittävä, mutta sen lisäksi, kun ihmiset esittävät olevansa yrittäjä, vaikka eivät sitä ole, silloin he myöskin ovat sellaisen lainsäädännön piirissä, jota me Euroopassa olemme säätäneet, esimerkiksi äitiyslomat ja niin poispäin. Meidän lainsäädäntömme on sellainen, jossa voidaan tehdä petoksia. Meidän täytyy sitä vastaan taistella. Meillä on tällaisen pimeän työn vastustus foorumi olemassa Euroopassa. Meidän täytyy enemmänkin ponnistella tässä suunnassa, jotta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa saamme selkeän kuvan siitä, minkälaisia mekanismeja hyödynnetään, kun tällaisia lumeyrittäjiä syntyy. Ja sitten tulisi katsoa sitä, millä tavalla myös meidän puolelta me voimme ryhtyä aloitteisiin, jotta sitä, vasta, sitä voidaan torjua enemmän. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että olen niiden puolella, jotka haluavat taistella tällaisia lumeyrittäjiä vastaan. Thank you. get... Kiitoksia. Sitten Jean Lambert vihreistä. Thank you, President. Kiitoksia puheenjohtaja ja tervetuloa myöskin minun ryhmäni nimissä. Haluaisin myöskin puuttua tähän työpaikkojen luomiseen ja siihen, mitä sanoitte, eli että haluamme kestävää Eurooppaa. Vihreästä näkökulmasta tämä kirje, jonka Juncker on antanut, Siinä ei ole mitään painopistealueita, joka mahdollistaisi miljoonien kestävien hyvälaatuisten työpaikkojen luomisen taloutta vihertämällä ja hyödyntämällä tätä vihreää siirtymää. Eli millä tavalla te toimisitte, jotta saataisiin aikaan vihreitä työpaikkoja, vihreitä taitoja uudessa komissiossa? Erityisesti kun ajatellaan investointi-, kasvu- ja työpaikkapakettia – ja jos olisi vaikka kolme konkreettista toimea, jotka teille olisivat prioriteetteja tällä saralla. Kiitos. Ja, dankjewel mevrouw. Kiitoksia. Se, että kiinnitetään huomiota vihreisiin työpaikkoihin on erittäin tärkeää. Olemme olleet mukana kriisissä, jossa menetimme erittäin paljon työpaikkoja. Ja minun mielestäni olisi naivia ajatella, että nuo samat työpaikat joskus palaavat. Me olemme yhteiskunnassa ja taloudessa, joka on siirtymävaiheessa. Meillä on vaikeuksia erilaisten raaka-aineiden suhteen, niin joita meidän täytyy käyttää huolella ja varovasti. Ja meidän täytyy ylipäätään toimia säästäväisesti. Sen pitää olla meillä tällainen yleis poliittinen lähtökohta. Sen täytyy näkyä myös työllisyyspolitiikassa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että tuo siirtymäkausi mahdollistuu myös työmarkkinoilla, että ihmiset, jotka nyt ovat työmarkkinoilla, tai ne ihmiset, jotka ovat menettäneet työpaikkansa, tai nuoret, jotka vasta ovat tulossa työmarkkinoille, että näillä ihmisillä on oikeat valmiudet, jotta he voivat toimia juuri niillä toimialoilla, niissä yrityksissä, jotka heitä tarvitsevat. Tässä suhteessa meidän täytyy todella huolehtia esimerkiksi koulutuspuolesta. Lisäksi ne aloitteet, joita meillä nyt jo on vihreiden työpaikkojen suhteen, pk-yritysten suhteen ja kiertotalouden suhteen, nämä eivät ole mitään marginaalisia kysymyksiä, vaan erittäin tärkeitä kysymyksiä yhteiskunnassa, joka on siirtymän vaiheessa. Meidän täytyy tässä suhteessa uskaltaa innovoida ja investoida erilaisiin hankkeisiin. Meidän täytyy rohkaista siihen ja meidän täytyy ottaa käyttöön oikeat välineet Euroopassa tähän toimeryhtyessämme. Thank you. I'll give the floor to... Kiitoksia. Sitten Laura Agea EFDD-ryhmästä. Grazie, presidenti. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kollegat. Päisen, te tiedätte hyvin, että joissain maissa on puhuttu kansalaispalkasta, jonka avulla ne, jotka eivät löydä työtä, voisivat elää kuitenkin ihmisarvoista elämää odottaessaan uutta työtä. Mutta nyt tässä odottaessa pitäisi miettiä, millä tavalla voidaan tehdä sosiaalisia sitoumuksia näiden varojen vastineeksi. Tämähän hyvin tasoittaa säästöpolitiikan ja kriisin kielteisiä vaikutuksia joista Euroopassa nyt on viime vuosina kärsitty. Siten on suositeltu, että kaikki jäsenvaltiot sitoutuisivat tähän kansalaispalkkaan ja erityisesti nyt kun otetaan huomioon, että tänne on erittäin tärkeää nyt näin vaikeassa vaiheessa, haluaisin todellakin vedota siihen, että meidän täytyy saada kansalaisten luottamus takaisin, koska kansalaiset tarvitsevat meiltä takeita paremmasta tulevaisuudesta. Ja. Dankjewel mevrouw. Um... Kiitoksia. Ehm, Minimi tulo, minun palkka ihmisille. Minun henkilökohtainen näkemykseni siitä on, että tällä vuosisadalla – meidän täytyy suoda se ihmisille ja että yhteiskunnassa meidän täytyy rohkaista ihmisiä kantamaan vastuunsa, mutta ne, jotka eivät kykene siihen tai ne riippumatta olosuhteista, jotka joutuvat yhteiskunnan ulkopuolelle, heitä meidän täytyy suojella. Ja tässä suhteessa tällainen tulo on erittäin tärkeä asia, kun katson sitä, mitä mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, niin siinä suhteessa olisi tärkeää saada se kaikki jäsenvaltioihin, mutta Euroopassa meillä ei ole siihen toimivaltaa. Meillä on tietyt säännöt, meillä on perussopimus, jota täytyy noudattaa, joten Euroopan puolelta me voimme tietysti rohkaista tähän suuntaan, mutta emme voi siitä säätää. Se on yksi asia. Meidän täytyy siihen rohkaista, näin tehdäänkin erilaisissa maakohtaisissa suosituksissa – jossa esimerkiksi puhutaan sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyydestä ja sen torjumisesta. Tämä on yksi niistä välineistä, jota voidaan hyödyntää, mutta se ei ole tietystikään riittävää. Ihmisiä täytyy myös aktivoida, täytyy investoida ihmisiin, täytyy antaa ihmisille mahdollisuuksia päästä ulos köyhyydestä. Ja täytyy antaa heille koulutusta, täytyy johdatella heitä työmarkkinoille – ja jos tällainen minimitulo otetaan käyttöön, niin täytyy huolehtia siitä, että siitä ei tule minkään näköistä sellaista turvaverkkoa tai ansaa, että ihmiset jäävät siihen kiinni, vaan meidän täytyy aina löytää oikea suhde sen tulon välille, joka tarjotaan saataville, tai toisaalta sitten niiden kannustimien välille, jotka johtavat siihen, että ihmiset menevät työmarkkinoille. Me voimme tietysti ponnistella Euroopassa myös esimerkiksi, ja kyllä minä lopetan ihan juuri, kun tuemme jäsenvaltioita siinä, että ne laativat talousarviotaan. Tällaisia asioita voimme tehdä yhteistä, mutta meidän toimivaltuutemme eivät riitä asiasta säätämiseen lainsäädäntöteitse. Sitten Lampus von Tuulis sitoutumattomista ja noudattakaa puheaikoja. Δύο σημαντικά θέματα θα ήθελα Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen ehdokas, haluaisi viitata kahteen asiaan ja tulee ottaa huomioon. Ja niin mielestäni haluaisin tässä täsmällisen vastauksen. Mitä erityisiä lainsäädäntöllisiä ja ei-lainsäädännöllisiä aloitteita tulette tekemään, jotta saamisimme erityisistä ongelmista kärsivät ihmiset työmarkkinoille? Nämä erityisryhmät ovat suurin kriisin uhriryhmä Kreikassa monet ihmiset eivät saa hoitoja eivätkä lääkkeitä. Ja ihmiset, joilla on erilaisia psykologisia ongelmia, eivät voi elämänikäistä koulutusta seurata. He tarvitsevat työpaikkoja, he tarvitsevat terveydenhuoltoa. Toisekseen te puhuitte yhtenäisistä työmarkkinoista Euroopassa ja liikkuvuudesta. Tiedättekö, että tämä voisi aiheuttaa valtavaa sisäistä maan muuttoa eteläisistä Kreikan kaltaisista maista pohjoisempiin maihin. Ihmiset lähtisivät omasta maastaan muihin maihin etsimään töitä. Voisimmeko me näin saavuttaa kasvua sellaisissa maissa, joista ihmiset pyrkivät lähtemään etsiäkseen töitä muualla? Kiitoksia, hyvä kollega. Nämä ovat erilaisia kysymyksiä, täytyy vastata. Mitä voidaan tehdä vammaisten hyväksi? Mitä voidaan tehdä ihmisille, joilla on rajoitteita? Ensinnäkin minusta meidän tulisi luoda toisenlainen kuva. Mielelläni oli mukana tässä. Ihmiset, joilla on rajoitteita, heillä on myös kykyjä. Ei se tarkoita sitä, että ihmisellä on rajoitteita jossain suhteessa, että hän ei enää kykene tekemään mitään muuta. Meidän täytyy myös huomioida tämä. Toiseksi meidän täytyy noudattaa sitä voimassa olevaa lainsäädäntöä, joka meillä jo on. Eli että työmarkkinoilla ei saa syrjiä tällaisia henkilöitä. On olemassa säännöksiä, jotka koskevat vammaisia. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että tätä lainsäädäntöä noudatetaan. Mielelläni äh, otan tehtäväkseni myös tämän. Meillä on myös YK yleissopimus, jonka olemme allekirjoittaneet, joka koskee vammaisia ihmisiä, perusoikeuksia, joita heille suodaan. Meidän täytyy ehdottomasti tarkastella sitä, millä tavalla todellakin näitä voidaan täytäntöönpanna ja tällä alalla meidän täytyisi olla esimerkkinä maailmanlaajuisesti. Ja hyvin lyhyellä aikavälillä meidän täytyisi tehdä myöskin jotain lainsäädäntötyössä, jotta voidaan parantaa pääsyä vammaisille työmarkkinoille. Euroopan parlamentti tukee tätä myöskin ja tiedän, että nyt jo työstetään direktiiviehdotusta, jonka avulla voitaisiin huolehtia siitä, että luomme todelliset sisämarkkinat hyödykkeille ja palveluille, jota voivat vammaiset hyödyntää, niiden täytyy olla paremmin saatavilla, edullisempia ja sisämarkkinoiden täytyy kyetä paremmin palvelemaan myös vammaisia. Mitä tehdään sitten liikkuvuuden suhteen? Aiheuttaako se muuttoaaltoja? Kyllä se saattaa sitä aiheuttaa, mutta toisen kysymyksen yhteydessä puhun tästä myötä. Meidän täytyy tukea työvoiman liikkuvuutta mikrotasolla se tuo paljon etuja mukaan, mukanaan, mutta myös makrotasolla taloudessa siitä on hyötyä. Tietysti meidän täytyy muistaa, että sillä saattaa olla joitakin haittavaikutuksia, mutta yleisesti täytyy kiinnittää huomiomme tähän myönteiseen puoleen ja täytyy ehdottomasti tukea liikkuvuutta Euroopassa. Thomas Mann eh, from the... Sitten Thomas Mann EPP-ryhmästä. Kandidaatin, liebe Marianne. Hyvä Marianne. 20 vuotta olet ollut parlamentissa kanssamme ja sinä olet aina osoittanut, kuinka tärkeää sinulle on se, että kansalaiset tuntevat Euroopan toimivan heidän hyväkseen. Meillä on nyt viisi miljoonaa nuorta työtöntä ja me olemme lähettäneet viestin, että haluamme nopeasti vähentää työttömyyttä. Meillä on nyt tämä nuorisotakuu, ja me haluamme nyt selvitä kriisistä, ja Juncker on tämän todennut useaan kertaan. Mitä komission jäsen Tysonilta voidaan odottaa, jotta tämä nuorisotyöllisyysaloite hyödynnetään täysimittaisesti? Ja mitä voidaan tehdä sitten jäsenvaltioissa? Miten voidaan saada aikaan se, että nämä 6 miljardia euroa todella käytetään? Onko jaossa jotain vikaa? Onko tehokkuudessa vikaa? Onko riittävästi valmiutta toimia? näissä asioissa. Näistä haluaisin kuulla. Thank you well, kollega uh, Mann. Uh, Kiitoksia, hyvä kollega Mann. Kun puhutaan nuorisotyöttömyydestä, niin silloin Euroopassa tällä hetkellä erityisesti tässä miettää niitä 5,7 miljoonaa nuorta ihmistä, joilla ei ole työpaikkaa, tai 7 miljoonaa, jotka eivät edes ole minkäännäköisessä koulutuksessa. Tämän suhteen haluamme tehdä jotain. Ja tässä meillä on nuorisoaloite monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Ja sanotaan, että miksi sitä ei ole hyödynnettä. Minusta meidän täytyy ehdottomasti tarkastella nuorisotakuita, niitä suosituksia, joita jäsenvaltiot itse ovat esittäneet, jotta nuoret pääsevät työmarkkinoille ja voidaan huolehtia siitä, että kolme neljä kuukautta sen jälkeen, sen jälkeen kun ovat päättäneet koulun, eivät joudu työttömäksi, ovat joko koulutusohjelmassa tai sitten työpaikassa. Meidän täytyy ehdottomasti tässä suhteessa saada aikaiseksi säännöksiä. Myös ne jäsenvaltiot, jotka ovat hyödynneet nuorisoaloitetta, niin tulee edelleenkin katsoa sitä, että nämä nuoret voivat siirtyä koulusta työpaikkoihin tai työttömyydestä työpaikkoihin. Mitä voidaan sitten tehdä tämän nopeuttamiseksi, sillä eurooppalaisissa toimielimissä on tehty paljon jo rahan etukäteisen maksuina. Millä tavalla voidaan hyödyntää siitä, että jo vuonna 2014 voidaan hyödyntää näitä operationaalisia ohjelmia? Meidän täytyy ehdottomasti edesauttaa jäsenvaltioiden toimintaa tässä suhteessa. Meidän täytyy tukea niitä. Meillä on pidetty seminaareja parhaista käytänteistä. On pyritty katsomaan sitä, mikä millä tavalla tämä nuorisoaloite toimii, jotta voidaan työstää erilaisia ohjelmia ja miten voidaan nopeasti katsoa näitä hallinnollisia mahdollisuuksia. Nyt mikrofoni puuttuu. Mikrofonia ei ole. Sarah Simon sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Lähetettyihin työntekijöihin liittyen puheenjohtaja Juncker oli erittäin selvä luvatessaan, että hän lähetettyjen työntekijöiden direktiivin uudelleen arvioi nyt, eikä joskus monen vuoden päästä, kun olemme tarkastelemassa toimenpanoa. Monet ovat olleet erittäin epämääräisiä, kun on puhuttu tästä direktiivin toimeenpanosta mutta kuitenkin meillä on tilanteita, joissa alkuperäisen direktiivin oikeusperustaa on systemaattisesti nakerrettu ja näihin täytyy puuttua. Voitteko te nyt selkeästi tässä mainita, että te jo olette murtamassa Junckerin lupauksen uudelleen arvioida alkuperäistä direktiiviä? Onko tässä jonkinlainen jako teidän välillänne? Ja ellei näin ole, mitä tarkoitatte tällä kohdennetulla arviolla? Pitäisikö meillä olla täydellinen uudelleenarviointi, sillä tällainen kohdennettu arviointihan on vain sumuverho? Deze vraag dat laat me toe om dat standpunt verder. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Se mahdollistaa sen, että voin selventää tätä näkemystäni lisää. Mehän olemme nyt hyväksyneet jo suuntaviiva tässä suhteessa, mutta täytyy huolehtia siitä, että ne, niitä sovelletaan oikein ja täytäntöön pannaan ja katsoa, tuoko se sitä parannusta, jota me haluamme saada aikaiseksi. Toisin sanoen, että tämä että lähetettyjen työntekijöiden tilanne on sellainen, mitä haluamme. Ja täytyy katsoa, täytyykö tehdä jotain lisää tai toisella tavalla. Mutta perusdirektiivi on vuodelta 1996 ja meidän täytyy katsoa myöskin sitä. Kaikessa lainsäädännössä täytyy myös katsoa sitä, mikä on tämä oikea sääntö, sovelletaanko sitä, jos sitä sovelletaan tai ei sovelleta, niin täytyy katsoa sitä, millä tavalla se toimii, pitääkö sitä sitten parantaa, pitäisikö analysoida sitä ja millä tavalla tämä evaluaatio tehdään näiden tietojen pohjalta, jota on saatu. Ja samalla harkiten kaikkien asianosaisten kanssa tulee pohtia sitä, pitäisikö tällaista direktiiviä muokata. Se on myös tämän direktiivin kohdalla minun toimintatapana. Jotkut sanovat, että tässä on kyseessä Pandoran laatikko ja mm, loputtomien mahdollisuuksien suo, mutta minä en sitä pelkää. Meidän täytyy huolehtia siitä, että täytyykö meidän tehdä muutoksia, mutta lähetettyjen työntekijöiden periaatteista en suinkaan tinkisi. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on palvelujen tarjoamisen vapaus ja että ihmiset, jotka työskentelevät toisessa jäsenvaltiossa, tämä periaate toteutuu. Sitä ei ole missään kyseenalaistettu, ei myöskään puheenjohtajaehdokas Junckerin suulla. Minä täytyy katsoa, missä ongelmat ovat. Jos nämä ovat ongelmia, joita voidaan lainsäädäntöteitse muuttaa, niin silloin siitä täytyy keskustella. Ja sitten täytyy tehdä sen mukaisia ehdotuksia. Ensin täytyy arvioida, tarkastaa tilannetta, neuvotella asiasta, ja sikäli kun se on tarpeellista, niin täytyy ryhtyä myös tätä vuoden 1996 direktiiviä muuttamaan. Sitten Arne Gerke ECR-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä Taisen. Mitä EU voi tehdä, jotta meillä olisi kestävä väestökehitys? Pitäisikö tämä hoitaa kansallisessa perhepolitiikassa – ja sitten jos ajatellaan syrjintää, perheiden syrjintää, joilla on lapsia, meillä pitäisi olla perheystävällistä eurooppalaista politiikkaa ja meidän pitäisi tukea eurooppalaista perhestrategiaa, kuten Junckerkin on todennut. Te puhuitte sosiaalisuojasta. Haluatteko suojella eurooppalaisia vanhempia luomalla uudenlaista työkulttuuria Eurooppaan? Haluatteko toimia burnoutia ja stressiä vastaan työpaikoilla? Ja millaisia konkreettisia toimia teillä on suunnitteilla EUn työdirektiivissä? Sitten sunnuntai ja työnteko silloin, onko se teille tärkeä kysymys ja jos on, niin miksi? Kiitos. Tässä on paljon eri kysymyksiä. Yritän vastata suurimpaan osaan niistä. Mitä aiomme tehdä perheoikeudelle? Se on tällä hetkellä jäsenvaltioiden toimenvallassa, mutta meidän täytyy tietysti tarjota liittyvästi liikkumavaraa jäsenvaltioille ja stimuloida niitä toimimaan oikein tällä alalla. Meidän täytyy torjua syrjäytymistä ja köyhyyttä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisillä on riittävät taidot. Tämä alkaa kunnollista kasvatuksesta ja meidän täytyy auttaa perheitä, meidän täytyy tarjota niille mahdollisuuksia, meidän täytyy tarjota erilaisia mahdollisuuksia, meillä täytyy olla hyvät lastenhoitomahdollisuudet ja erittäin hyvä koulutus sitten, kun lapset siirtyvät kouluun. Meidän täytyy myös huolehtia tasapainon, tasapainosta perheen ja työelämän välillä. Ihmiset, jotka työskentelevät, heillä täytyy olla myös mahdollisuus kantaa vastuu perheestään ja tässä suhteessa meidän täytyy löytää myöskin tasapaino siihen hyvän työlainsäädännön avulla. Mitä sitten vanhemmille tehdään? Meidän täytyy ensikädessä huolehtia siitä, että vanhemmat ovat edelleen aktiivisia. Me tarvitsemme heitä. Ihmisten täytyy koko elinikänsä saada opiskella. Elinikäinen oppiminen, aikuisoppiminen ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä. Ihmisten täytyy olla aktiivisia. Ihmisten täytyy saada lisää koulutusta jotta niin kauan kuin he haluavat, he voivat olla aktiivisia työmarkkinoilla, sillä me tarvitsemme heitä ja me haluamme nostaa eläkeikää, ihmisten täytyy olla käytettävissä ja sitten samalla meidän täytyy huolehtia siitä, että kun ihmiset tulevat eläkeikään, he saavat kunnollisen eläkkeen ja meidän täytyy tehdä kaikki ne ponnistukset, joista on puhuttu ja myös näissä maakohtaisissa suosituksissa täytyy tehdä myös eläkejärjestelmästä, eläkejärjestelmistä kestäviä. Sitten Beatriz Pesada ALDE-ryhmästä. Buenos días, señora Thyssen. Huomenta, Thyssen. Komissio on puhunut siitä, että se vetäisi pois äitiyslomadirektiivin, jonka parlamentti hyväksyi 2010. Ja näiden neljän vuoden aikana neuvostossa on puhuttu eri tavalla eri puheenjohtajakaudella – siellä on kestävä vähemmistö. Ja tavoitteena oli viedä tätä lainsäädäntöä eteenpäin. Ja toimielinten on taatava työntekijöille riittävä suoja, kun he eivät pysty hoitamaan työtään, kuten nainen, joka odottaa lasta ja sitten kun hän synnyttää. Meidän täytyy myöskin tasapainottaa perhe- ja työelämää naisten ja miesten elämässä, ja vanhempainvapaa koskee sekä isiä että äitejä. Meidän täytyy ratkaista kansalaisten ongelmia ja täytyy muistaa jatkuvasti yleinen etu, eli 500 miljoonan Euroopan kansalaisen etu. Kyse ei ole yhdestä hallituksesta tai yhdestä maasta. Euroopan parlamentissa 2010 te tuitte tätä direktiiviä. Niin tätä loppui puheaika, tai sen voi nyt vastata kysymykseen. Pregunta. No. Niin saanko vielä esittää kysymyksen? We are already minutes late. Me olemme jo kymmenen minuuttia jäljessä, eli viisi puhujaa menettää ehkä mahdollisuutensa käyttää puheenvuoro. Eli sen te varmaan ymmärsitte, mitä hän halusi kysyä. Ja. Kyllä luulen niin. Niin, hyvä kollega. Äitiyden suojelu, raskaustilanteet ovat sellaisia asioita, että näihin oikeuksiin me ei enää puutu eurooppalainen sopimus, joka meillä tässä suhteessa on, siinä on säädetty tällainen minimisuojelutaso. Se oli useiden toive nostaa sitä. Komissiohan ehdotti tätä pidennettäväksi ja neuvostossakin se sai jonkun verran tukea. Parlamentissa erittäin paljon henkilökohtaisesti olen sitä myöskin, että ehdottomasti tällainen raskauden aikainen loma on tärkeä pelkästään äideille, vaan meidän täytyy jakaa tällainen taakka. Me elämme tällä vuosisadalla. Meidän täytyy ehdottomasti huolehtia myös lapsesta ja tässä suhteessa täytyy ajatella myös isiä ja stimuloida isiä, isejä kantamaan osa tästä vastuusta. Ja jos kaikki taakka vaikka on vain yhden kumppanin hartioilla, niin se merkitsee sitä, että osallistuminen mahdollisuudet yhteiskuntaan ovat heikommat. Meidän täytyy siitä syystä ponnistella tämän vastuun jakamiseksi. Jos Euroopan puolelta näin voidaan tehdä, niin näin tehdään. No mitkä sitten ovat nämä konkreettiset direktiivit? Meidän täytyy ehkä uudestaan puhua kaikkien osapuolten kanssa. Ja täytyy katsoa sitten, miten voidaan työstää tätä askel askelalta parlamentissa esitettiin 20 viikkoa, jotkut esittivät 22 viikkoa. Se oli liikaa neuvostolle. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saisimme tällaisen hyvän askelen eteenpäin, joka on toteutettavissa. Täytyy puhua eri osapuolten kanssa ja katsoa, voidaanko uudelleen käsitellä tätä ja katsoa äitiyslomaa ja isyyslomaa ja millä tavalla niitä voidaan tukea eurooppalaisella lainsäädännöllä. Patrick Le Sitten Patrick Le Jarik UE-ryhmästä. Hyvä komission jäsenehdokas ottaen huomioon prioriteetit, jotka juuri mainitsitte, eli työpaikkojen luomisen ja eh, sosiaalisen vuoropuhelun tukemisen. Olisitteko sitä mieltä, että voisimme aloittaa mainitlaatuisen eh, työn tämän valiokunnan ja teidän välillänne ja eurooppalaisten ammattiliittojen konfederaation välillä se on luonut kestävien työpaikkojen Suunnitelman tarkoituksena on noin 2 prosenttia Euroopan unionin vauraudesta suunnata uusiin investointiprojekteihin uusien palvelujen luomiseksi. Ne ovat tarpeen, että voisimme 10 miljoonaa työpaikkaa luoda. Olisitko valmiit sitoutumaan tällaiseen työhön? Eh, Arvoisa kollega, rehellisesti täytyy sanoa, että Minun täytyy vielä tutustua tuon suunnitelmaan, mutta olen, voin vakuuttaa teille, että olen valmis rakentamaan hyvät suhteet työvoima, työmarkkinaosapuoliin. Tiedän, että sosiaalinen vuoropuhelu ei kyllä ole tällä hetkellä kaiken parhaimmalla tasolla. Meillä on ollut vaikea kriisi takanamme. Se on tehnyt vaikeaksi sen, että työmarkkinaosapuolet olisivat voineet tehdä kompromisseja. Minusta meidän täytyy todella ponnistella sen suhteen, että voimme yhdessä kollega Dombrovskin kanssa, joka vastaa sosiaalista vuoropuhelusta, viedä tätä paremmille raiteille ja niin, että voimme kaikki kuunnella sekä työnantajia, mutta myöskin EAYn edustajia – ja työntekijöitä. Eli työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyötä. Ja jos kysymys on heidän kanssa tehtävästä yhteistyöstä, niin minä olen ehdottomasti siinä mukana. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että voimme tuntea kentän paremmin. Työmarkkinaosapuolet sen tuntevat, heiltä me saamme siitä lisätietoa, he ovat siellä jatkuvasti. He voivat huolehtia myös siitä, että kun tehdään päätöksiä, niin ne tehdään yhdessä niin, että ne yhdistetään paremmin tuonne kentälle ja niin, että näillä päätöksillä saadaan myös parempia tuloksia aikaiseksi. Eli jos kysymys on siitä, että kunnan työmarkkinaosapuolia otetaan työmarkkinaosapuolet mukaan työhön, kuunnellaan heitä, niin minä olen ehdottomasti tässä silloin mukana. Thank you, Jean Lambert. Kiitos sitten Jean Lambert vihreistä. Um. Kiitoksia. Tässä kuten alustuksessa totesitte. Parlamentti on ollut sillä kannalla, että talous ja sosiaalihallinto kulkevat käsi kädessä ja niitä pitää kohdella samalla tavalla. Ja tästä puhutaan tälläkin hetkellä. Juncker on tämän todennut myöskin, mutta meitä huolestuttaa kuitenkin se, että uusi komissio haluaa kuitenkin pitää kiinni tästä talouspuolesta samalla tavalla kuin ennen. Eli onko teillä uudessa komissiossa valtuuksia katsoa, millaisia ehdotuksia tulee muihin osiin komissiota, jotka saattavat lisätä epätasa-arvoa ja köyhyyttä, ja siksi ne olisivat ristiriidassa 2020 köyhyyden vähentämistavoitteiden kanssa. Ja mikäli näin on, millä tavalla voitte sitten estää ehdotukset, joissa on näitä riskejä? Ja onko teillä esimerkiksi jonkinlaista veto-oikeutta näissä asioissa? Rau. Kiitoksia. Onko talous korkeammalla tasolla kuin sosiaaliset asiat taloudellisessa hallinnossa? Minun mielestäni suuntaviivoissa on selkeät ohjeet tämän suhteen, kun näitä tehtäviä on luonnosteltu. Ehdottomasti minun omassa kirjassani minun tehtäväni on se, että huolehdin siitä, että sosiaalinen puoli selkeästi saa enemmän huomiota. Onko minulla veto-oikeutta? ei kenelläkään komissiossa ole mitään veto-oikeutta. Ajatus on, että me työskentelisimme yhdessä joukkueena, ja se on kaikkien kollegoiden tavoite, että me työskentelemme yhtenä, yhtenä joukkueena, ei niin, että jokainen työskentelee omilla. Meidän täytyy yhdessä huolehtia siitä, että tehdään oikeita päätöksiä, hyvää politiikkaa, säilytetään tasapaino ja tässä tapauksessa myös kiinnitän enemmän huomiota yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Me voimme tuoda tähän myös tämän hallintopuolen. Meidän täytyy sosiaalisia indikaattoreita kehitellä enemmän. Meidän täytyy huolehtia, ja se myöskin on selkeästi tässä meidän tehtävää annossamme otettu esille. Meidän täytyy analysoida sitä, että sosiaaliset indikaattorit ovat enemmän esillä, ja näin aion tehdä tämän yhdessä kollegan kanssa, joka vastaa talouskysymyksistä. Meidän täytyy huolehtia myös siitä, että ne tulevat enemmän esille näissä maakohtaisissa suosituksissa, kuten myöskin siinä, että komission yhdessä suuntaviivoissa meidän täytyy pyrkiä torjumaan köyhyyttä, ei pelkästään rahan avulla, vaan se merkitsee myös sitä, että me työstämme epätasa-arvoisuuden ja köyhyyden aiheuttamia syitä vastaan. Me investoimme koulutukseen ja investoimme ihmisiin. Ja lopuksi tässä suhteessa on myös tärkeää se, että jos työstämme makrotaloudellista rahoitusohjelmaa maille, jotka joutuvat ongelmiin. Toivottavasti näin ei enää ole, mutta jos näin olisi, niin siitä on jo sovittu ja aion ehdottomasti huolehtia siitä, että siellä on tällainen sosiaalinen arviointi mukana niistä säännöistä, jota silloin täytyy täyttöpanna. Nyt puhuja katkaista. Sorry, I have to give the floor. Niin, seuraavaksi Begin Titsiä EFDD-ryhmästä. Olkaa hyvä. Grazie. Kiitoksia. Komissioehdokas, Euroopassa on erilaisia finanssipoliittisia sitoumuksia, two-pack, six-pack, ja sitten on investointu myöskin tutkimukseen ja työpaikkojen luomiseen. Se on painopistealue ja se pitää ottaa pois näistä 3 prosentin laskelmista, koska tällä tavalla luodaan rikkautta ja työpaikkoja paljon enemmän kuin lisävelalla. Eli nämä investoinnit pitäisi ottaa pois tästä alijäämälaskusta. Ja sitten tämä nuorisotakuohjelma, josta on puhuttu, on ollut tehoton Välimeren maissa, ehkä siksi, että siellä on haluttu kopioida mallia, jota käytetään Pohjois-Euroopan maissa. Ettekö katso, että pitäisi nyt vähän tehdä erilaisia soveltamistapoja nuorisotakuulle riippuen siitä, missä, mistä maasta on kyse, koska joissain maissa nuorisotyöttömyys on krooninen, rakenteellinen ongelma. Ettekö katso, että meidän pitäisi paremmin valvoa tätä, koska tässä kyseessä on eurooppalaisista varoista? Joskushan tällä, näillä varoilla on pelkästään perustettu internetsivusto. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Niin, Sixpackin ja kaikkien näiden ö, talousarviosopimustemme merkitys parlamentissa viime toimikaudella käytiin tästä paljon keskustelua silloin, kun tätä lainsäädäntöä säädettiin. Meidän täytyy tarkastella sitä joustavuutta, joka säännöissä on. Meidän täytyy sitä hyödyntää, mutta meidän täytyy myöskin noudattaa sääntöjä. Kriisi liittyy hyvin paljon julkiseen velkaan, liialliseen velka, velkaantumiseen ja olemme erittäin paljon tehneet työtä erilaisten hätäratkaisujen ja rakenteellisten ratkaisujen suhteen. Meidän täytyy pitäytyä niissä, mutta me emme saa ajatella, että me aiomme ratkaista ongelmamme luomalla enemmän velkaa. Vakaus- ja kasvupaketti on sellainen, jossa meidän täytyy ehdottomasti hyödyntää, täytyy pitäytyä siinä mahdollisimman pitkälti. Ja tämän komission tehtävänä on se, että me hyödyntämme sitä joustavuutta, kun tarjoaa Tämä merkitsee sitä, että huolenemme siitä, että investointeja on, mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, että joitakin investointeja oteta huomioon, vaan jos meillä on tiettyjä rakenteellisia uudistuksia, joita tehdään ja samalla sitten taloudellisten olosuhteiden vuoksi puolivälin tavoitteeseen ei päästä, niin silloin täytyy katsoa sitä, mitä tavalla niitä lykätään, mutta uudistusten täytyy tapahtua ja perussääntöjen, joita meillä on näissä talousarviosopimuksissa, niitä täytyy noudattaa. Kun puhutaan nuorisotakoista ja aloitteista, tässä ehdottomasti ei voida mitään yhden koon ratkaisua hyödyntää, vaan meidän täytyy katsoa niitä rakenteellisia ongelmia, joita oli meillä ennen kriisiä, jotka johtivat suhdanneongelmiin kriisin aikana. Meidän täytyy katsoa maakohtaisia ongelmia ja meillä täytyy olla erilaisia ratkaisuja niihin. Ja joustavuutta täytyy ottaa, joustavuus täytyy ottaa huomioon niin, että jäsenvaltioilla on oikeat operatiiviset ohjelmat, jotka on sovellettu tähän tilanteeseen. Dominic Martin. No. Sitten Dominic Martin sitoutumattomista. Olen uusin jäsen, mutta täällä kuulen vain liittyen eh, työttömyys, nuorisotyöttömyys, naisten työllisyys, eh, köyhät, syrjäytyneet. Tämä on kaunista, mutta mitä Eurooppa nyt haluaa tehdä uuden 2020-strategian, joka oli tuottanut tulosta uusia indikaattoreita, jopa tämä ajatus, että suljetaan sosiaalinen investointi pois alijäämästä 21 miljoonaa lisäinvestointia tarvittaisiin ilon mukaan. Kuka tämä nyt on tekemässä? Tämähän olisi vain pisara valtameressä. Kuka luo työpaikkoja? Kuka luo tällaista joukkotyöttömyyttä? Erityisesti yritykset, äh, nämä PK-yritykset, jotka noin 80 prosenttia äh, työvoimasta vastaavat ja mondeliasaatio on kaikkein suurin syy tälle massatyöttömyydelle. Meidän pitäisi tukea sisäistä kulutusta ja luoda älykästä protektionismia, jotta voisimme taistella tällaista ilmiötä vastaan elintarvike- ja muilla sektoreilla. Vraag, uh, Kiitoksia tästä kysymyksestä. Mainitsitte valtavan paljon eri kohtia. Kuulin tuossa lopussa vain patriotismin ja rajojen sulkemisen ajatuksina. Ja silloin viittaisin kyllä siihen, mitä sanoin tässä aloituksessa, niin minulta ei saa odottaa sitä, että anna mitään yksinkertaisia vastauksia erittäin monimutkaisiin kysymyksiin. Minun mielestäni meidän työttömyysongelmamme on paljon monimutkaisempi kuin usein ajatellaan. Se liittyy siirtymäkauteen yhteiskunnassa, se liittyy globalisointiin. Meillä on teknologista kysymystä, eh, kehitystä, anteeksi, tietotekniikkapuolella kehitystä. Meidän täytyy ottaa huomioon eri tekijät. Me emme saa olla etsimättä vastauksia. Meidän täytyy löytää sellaisia sovelluksia, joita voimme tukea ja se on se haaste, jonka parissa minä haluan työskennellä. Minä haluan huolehtia siitä, että olemme valmiita muutoksiin mukautumaan, että investoidaan ihmisiin ja että tällä tavalla tämä yhteiskunnattamme ja sen arvot, jolle eurooppalainen integraatio on rakennettu, että niitä voimme edelleenkin vaalia. Se on se, jonka puolesta minä työskentelen. Thank you, George Bach. Kiitos George Bach hyvä. Ja vielen dank. Äh, Kiitoksia ja tervetuloa Täisen. Yksi 2020 strategian tavoitteista on painopiste komissiossa, eli köyhyyden torjunta, joka mainitsitte. Ja tähän liittyy myöskin epävarmojen työolosuhteiden torjunta. Ja äärimmäinen muoto tästä voi johtaa nopeasti kodittomuuteen – ja tammikuussa parlamentti vaatii jo strategiaa kodittomuuden torjumiseksi. Komissio on todennut, että yli 400 000 ihmistä EU:ssa on kodittomia. Ja mitä mieltä te olette konkreettisesti ihmisistä, jotka saattavat jäädä jälkeen ja jotka joutuvat ehkä köyhyyden piiriin? Eli miten tähän asiaan tulisi tarttua? Ja toinen kysymys. Mitä mielestänne voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin parantaa pitkäaikaisesti joustavia työn muotoja. Kiitos. Ja, dankjewel, collega uh, Bach. Kiitoksia, kollega Bach. Köyhyys on todellakin valtava ongelma ja yksi niistä suurista haasteista, joka meillä on edessämme. Meidän tavoitteemme on 2020-strategiassa torjua sitä. Ja Tämä on todellakin teema, johon meidän täytyy suhtautua erittäin vakavasti ja komission täytyy taistella sitä sen torjumiseksi. Yhteiskunnassa ei ole tilaa näin monelle ihmiselle, jotka joutuvat syrjäytetyksi sen takia, että ovat köyhiä. Mitä sen suhteen sitten tehdään, kun esitit erityisen kysymyksen kodittomien suhteen? Se on tietysti tärkeä kysymys. Ne ihmiset, joilla ei ole ollenkaan kotia, ovat erityisen syrjäytyneitä. Meidän täytyy ehdottomasti huolehtia tästä me emme voi sitä kuitenkaan tehdä Euroopasta, emme me voi rakentaa mitään asuntotuotantoa tässä suhteessa. Alueelliset, paikalliset ja kansalliset viranomaiset ovat tästä vastuussa, mutta me voimme tarjota rakennerahastojen kautta apua. Rakennerahastoissa on asuntotuotantoon varoja ja voimme tukea hankkeita, myös sellaisia hankkeita, jotka nimenomaan kohdistuvat kodittomiin rakennustuotannon suuntaaminen myös niille, jotka ovat köyhempiä, niin että kustannukset, myös asumiskustannukset näissä taloissa olisivat matalammat, on tärkeä tavoite. Ja tässä suhteessa meillä on kokeiluluontoisia hankkeita. Mitä täytyisi tehdä sitten tällaisia epävakaita työsuhteita niiden suhteessa ihmiset, jotka joutuvat sen suhteen myös epävakaisen elämäntilanteeseen. Meidän täytyy huolehtia siitä, että saamme aikaiseksi vakaan tilanteen. Meidän täytyy tarkastella sitä, millä tavalla voimme stimuloida maita niin, että ne auttavat ihmisiä tässä suhteessa. Niin, sillä nyt jotkut saavat hyvää suojelua, mutta jotkut eivät ollenkaan tai eivät edes pääse työmarkkinoille. Siitä syystä minä tulisi katsoa sitä, että ei suojella pelkästään niitä, jotka ovat työmarkkinoilla, vaan että myös ne, jotka eivät ole työmarkkinoille vielä päässeet ja jotka nyt ovat epävarmoissa työsuhteissa, saavat työsuhteita. Sittenkin on palas sosialisteista, olkaa hyvä. Ruotisen juuri kuulitte tämän nationalistisen diskurssi, joka on kasvamassa Euroopassa, erityisesti minun maassani. Nuoret kuuntelevat tätä yhtä enemmän, yhä enemmän ja enemmän, koska he ovat työttöminä. Kun puhumme nuorisotakuusta, kuulemme, että jäsenmaita pitää tukea ja yllyttää ja meidän pitää suosia markkinoita, mutta me sosiaalidemokraatit olemme sitä mieltä, että nyt meidän täytyy myöskin rajoittaviin toimiin ryhtyä. Nuorisotakuussa esimerkiksi monet jäsenmaat käyttävät tätä tukea väärin tai eivät käytä olemassa olevia varoja. Meillä on myöskin ennakkorahoitusta Euroopan unionissa, mutta välillä sitä on vain sanoissa olemassa, mutta teot eivät seuraa. Ruotisen vuonna 2016 meillä on nuorisotyöttömyys, nuorisotakuuseen liittyvä arviointi, mutta mitä te tulette ehdottamaan, minkälaisia myöskin rajoittavia toimia tulette ehdottamaan, sillä ellei näin tehdä, nuorison työttömyys on aina kaikkein viimeinen asia, johon puhutaan. Ja, äh, thank you well, kollega. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Lupaukset nuorille ja nuorisotakuun suositukset ovat luonnollisesti jotakin, mikä tulee ottaa tosissaan. Tämä on hyvin laaja asia ja meidän pitää yhdessä tehdä töitä, kun haluamme saada todella jotakin aikaan, että nuoret näkisivät, että nämä lupaukset muuttuvat teoiksi. Muutoin menetämme koko sukupolven luottamuksen. Kuinka voimme tämän tehdä? meidän, meillä on tähän välineitä ja meidän tehtävämme on näitä asioita hoitavassa pääosastossa varmistaa se, että resursseja käytetään oikein. Me emme voi olla tilanteessa, jossa meillä on talousarviossa varoja käytettävissä ja kuvitella sitten, että kaikki menee hyvin, jos tämä raha vain käytetään. Meidän täytyy varmistaa se, että nämä varat käytetään sellaisiin hankkeisiin, jotka tuottavat todellista tulosta. Me tarvitsemme päämääriä, joita voidaan mitata. Jos jäsenmaat eivät saa aikaan kylliksi tulosta, minä en epäröi puuttua asiaan ja olla yhteydessä kyseiseen jäsenmaahan ja tarkastella mahdollisuutta uudelleen kohdentaa varoja parempiin ohjelmiin tai periä niitä takaisin. Komissiossa me voimme tarjota jäsenmaille ohjausta ja ne voivat myöskin oppia toisistaan. Voimme aina oppia jotakin. Me teemme kaiken, minkä voimme, jotta voimme varmistaa, että tulokset ovat mahdollisimman hyvät, siellä muutoin, kuten tässä sanoitte, ellemme saa tuloksia aikaan, me joudumme hyvin vakavaan tilanteeseen, jossa nuoret sukupolvet eivät luota meihin, eikä tällaista tilannetta voida hyväksyä sivistyneessä yhteiskunnassa meillä ei voi olla kokonaista sukupolvea, jolla ei ole mitään näköaloja, joka ei uskalla tehdä minkäänlaisia tulevaisuuden suunnitelmia. Sitten Kela Studebski ESR-ryhmästä. E, pani mówiła w swoim słowie wstępnym o zwiększeniu mobilności. Kiitoksia. Te puhuitte työntekijöiden liikkuvuudesta, mutta tällä liikkuvuudella liikkuvuudella saattaa olla myöskin kielteisiä vaikutuksia. Euroopassahan tämä kulkee lähinnä pohjoiseen tai länteen. Esimerkiksi Puolasta lähinnä mennään Britanniaan tai Saksaan töihin eikä toisinpäin. Ja tämä johtaa siihen, että ihmiset joutuvat tekemään työtä, joka ei vastaa heidän koulutustaan. Ja tämä johtaa sitten konflikteihin, rikollisuus lisääntyy ja sitten tämä aivovuoto-ilmiö on myöskin suuri ongelma monissa maissa. Tämä on johtanut hyvin syvällisiin ongelmiin monissa osissa Eurooppaa. Ja kysyisin, näettekö te nämä liikkuvuuden kielteiset vaikutukset, koska te ette puhuneet tästä alustuksessa, ja mitä tätä vastaan voitaisiin tehdä? Eh, vraag. Kiitoksia kollega tästä kysymyksestä. Liikkuvuus on todellakin arkaluontoinen kysymys, mutta tärkeä sellainen. Meillä on sisämarkkinat, Euroopassa vapaa liikkuvuus, ei pelkästään hyödykkeille ja palveluille ja pääomalle, vaan myös henkilöille. Se on yksi Euroopan pilareista. Se on yksi ihmisten perusoikeuksista ja sen me täytyy ehdottomasti pitää kiinni. Sitä hyödynnetään itä-eteläsuunnassa, länsi, eh, anteeksi, etelä-pohjoissuunnassa, länsi-itäsuunnassa ja meidän täytyy ehdottomasti huolehtia siitä, ja on hyvin paljon nähtävissä myös siitä, että monet maat ottavat paljon ihmisiä vastaan ja monista maista lähtee paljon ihmisiä. Olen tyytyväinen siihen, että liikkuvuus tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia ja meidän täytyy viedä eteenpäin liikkuvuuden luomaa, luomia työpaikkoja. Meillä on vapaita työpaikkoja, mutta myös paljon työttömiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että työttömät löytäisivät nämä vapaat työpaikat. Näin ei kuitenkaan aina ole asia. Erilaisia toimenpiteitä on käytössä eri jäsenvaltioissa. Jos voimme mahdollistaa sen, että yhden maan työntekijät voivat työskennellä toisessa jäsenvaltiossa, niin silloin, jos yhä enemmän ihmiset huolehtivat tästä liikkuvuudesta, niin meidän täytyy kehittää sitä, koska näin se johtaa siihen, että ihmiset, jotka eivät töitä omassa maassaan työtä, saavat sitä ja näin työnantajatkin saavat itselleen työntekijöitä. Se ratkaisee työllisyysongelmat yhdessä maassa ja työttömyysongelmat toisessa maassa. Tutkimuksista on selkeästi nähtävissä myös omassa maassani, ja jos katsotaan Eurooppaa yleisesti, niin ne ihmiset, jotka sisämarkkinoilla liikkuvat, he saavat enemmän aikaiseksi BKTn suhteen täällä uudessa kotimaassaan kuin olisivat saaneet omassa kotimaassaan. Ja meidän täytyy katsoa ei pelkästään näitä arkaluontoisia kysymyksiä, vaan myös myönteistä puolta. Meidän täytyy ehdottomasti myös huolehtia näistä arkaluontoisista kysymyksistä ja silloin täytyy puhua integrointinäkökohdista. Meillä on Euroopassa paljon erilaisia kulttuureja, kulttuurinen monimuotoisuus. Ihmisten täytyy oppia integroitumaan, sopeutumaan niihin maihin, jo muuttavat niin, että he ovat tervetulleita niihin ja voivat osallistua hyvin yhteiskunnan toimintaan. Toiseksi meidän täytyy torjua kaikkia väärinkäyttöjä. Näin. Anteeksi, nyt on jo mennyt melkein kolme minuuttia. Eli seuraavaksi Martina Ljavadova alleryhmästä. Ja jos nyt voisitte säästää pari sekuntia, niin se olisi hyvä. Kiitoksia komission jäsenehdokas siitä, että olette täällä vastaamassa kysymyksiimme. Täällä puhutaan nyt hyvin paljon työttömyydestä, erityisesti nuorisotyöttömyydestä Euroopassa. Itse tulen alalta, joka on ollut bisneksessä mukana, ja olen huolissani siitä, miten tämä ongelma voidaan ratkaista parantamalla kysyntää ja tarjontaa Euroopan unionin työmarkkinoilla. Tällä hetkellä on lähes kaksi miljoonaa vapaata paikkaa ja yli viisi miljoonaa nuorta työttömänä Euroopassa. On ihmisiä, jotka haluaisivat tehdä työtä, mutta eivät löydä kunnollista työpaikkaa, tai sitten työnantajia, jotka eivät löydä päteviä ihmisiä. Jotta olisi päteviä ihmisiä, yritykset investoivat hyvin paljon koulutukseen, kouluttajien, työntekijöiden uudelleenkouluttamiseen ja he haluaisivat kouluttaa ihmisiä jo varhaisemmassa vaiheessa. Minkäänlaista koordinointia ei ole koulujen ja yliopistojen välillä. Anteeksi, siis nyt kysymys. Skills. Niin, millä tavalla voitaisiin työmarkkinoille yhdistää kysyntää ja tarjontaa seuraavina vuosina? Kiitoksia tästä kysymyksestä. Tämä on todellinen suuri haaste ja meidän täytyy ehdottomasti siihen vastata. Olen samaa mieltä teidän kanssa, olen yhtä huolissani tästä asiasta. Tiedän, että kyseessä on arkaluntainen kysymys. Jotkut ovat sitä mieltä, että ihmisiä täytyy kouluttaa, jotta he olisivat valmiita yhteiskuntaa varten, mutta liikaa ei saisi katsoa sitä, mikä on työmarkkinoiden tarve Minusta meidän tulisi katsoa näitä molempia. Meidän täytyy huolehtia hyvästä peruskoulutuksesta, yleiskoulutuksesta siihen, että ihmiset ovat valmiita oppimaan. Meidän täytyy tarjota meille myös valmiuksia, jotta he voivat päästä työmarkkinoille niin, että löydetään se yhtymäkohta koulun ja työpaikan välille. Tämä koskee varsinkin ammattikoulutusta ja aikuisoppimista sillä kyseessä ei ole pelkästään siitä, että taitoja hankitaan työuran alusta, vaan täytyy huolehtia siitä, että nämä taidot säilyvät, että niitä kehitetään edelleen. Ehdottomasti jos joutuu pitkäaikaistyöttömäksi, näillä ihmisilläkin täytyy olla mahdollisuus säilyttää taitonsa eikä menettää niitä. Tämä on erittäin tärkeää. Olemme nyt saaneet nähdä, että Juncker on päättänyt erilaista kysymyksistä, yksiköistä, jotka liittyvät nyt koulutukseen, että ne siirretään ö, työllisyyspääosastoon, siis aikuiskoulutus ja elinikäinen oppiminen. Tämä on selkeä merkki siitä, että ehdottomasti näillä aloilla suhde työ, koulutuksen ja työmarkkinoiden välillä tiivistyy ja se on ehdottoman tärkeää. Thank you, Tanya Gonzalez. Kiitos Tania González. qe ole hyvä. Gracias. Eh, señora Kiitoksia, Tissen. 2020 strategiassa on tavoitteita, esimerkiksi työttömyyden torjuminen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. Sanotaan, että säästöpolitiikka, jota on käytetty, ovat antaneet näitä tuloksia, mutta kuitenkin meillä on enemmän köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä erityisesti Kreikassa ja Espanjassa. Siellähän työllisyys on laskenut 10 prosenttiyksikköä vuodesta 2007 ja yli puolet nuorista on työttömänä. Kun otetaan kaikki tämä huomioon, katsotteko, että meidän pitää jatkaa säästöpolitiikkaa, joka vie meidät yhä kauemmaksi 2020 tavoitteista? Ja lopuksi, te puhuitte hyvin paljon liikkuvuudesta, että se on myönteistä yrityksille. Haluaisitteko Voisitko kertoa vähän, millä tavalla liikkuvuus voisi vaikuttaa työttömyydestä selviämiseen? Koska omassa maassani on kaksi miljoonaa ihmistä, jotka ovat lähteneet, ja tämän draama, tämän draama, sen nimi on maasta pako, maasta muutto. Ja. Dank u mevrouw. Uh, er zijn, uh... Kiitoksia on ryhdytty kriisin aikana erittäin voimakkaisiin toimenpiteisiin olen siitä tietoinen. Tämähän on tietysti hyvin arkaluontoinen teema, sen me kaikki tiedämme. On ryhdytty toimenpiteisiin, toimenpiteitä myös tarvittiin. Lisäksi osoitettiin paljon solidaarisuutta eri maiden välillä. Ja se, että e, sille esitettiin tiettyjä ehtoja, jotta tehdään rakenteellisia muutoksia. Vastuun ja solidaarisuuden välillä on selkeä suhde. Sitten meillä on joitakin maita, joissa on ollut erittäin suuria ongelmia. Ongelmat eivät ole syntyneet pelkästään kriisin seurauksena, vaan ne ovat lisääntyneet niiden rakenteellisten ongelmien lisäksi, joita on ollut olemassa, ja niitä ei tietysti ihan kädenkäänteessä ratkaista. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voidaan saada aikaiseksi parannus. Rakenneuudistukset ovat tarpeellisia, meidän tulee katsoa pitkän aikavälin tavoitteita, mutta emme saa myöskään unohtaa lyhyen aikavälin vaikutuksia. Ja tässä tietysti sosiaalinen kysymys on erittäin tärkeä. Meidän täytyy, täytyykö meidän viedä tätä politiikkaa eteenpäin? Meidän täytyy huolehtia vakaudesta. Emme voi ratkaista ongelmiamme, jos kaikki taas ö, päästetään irti. Meidän täytyy huolehtia siitä, että kasvu pääsee vauhtiin. Me tarvitsemme rahoituksellista vakautta pankkialalla, julkisissa rahoituksissa, ja talousarvioissa. Sen lisäksi meidän täytyy hyödyntää sitä joustavuutta, joka meillä on. Täytyy hyötyä siitä, että yksityinen pääoma tulee myös mukaan. Ja meidän täytyy huolehtia lisäksi siitä, että saamme aikaiseksi kasvua ja tuo kasvu muuttuu työpaikoksi, sillä se on paras takuu sille, että ihmiset saadaan uudestaan töihin ja että jäsenvaltioita voidaan auttaa. Thank you. I'll give the floor. Kiitoksia. Sitten Jerry Reintke vihreistä, ole hyvä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää Ruotaisen. Minä olen täällä. Hyvät kollegat, kun tarkastelemme tiettyjä maakohtaisia suosituksia, jotta eläkejärjestelmien kuluja voitaisiin leikata, kuinka te täyttäisitte komission sitoumuksen eh, valkeassa kirjassa tehdyn sitoumuksen jonka tarkoituksena on tukea jäsenmaita eläkejärjestelmissä niin, että voitaisiin ihmisarvoinen elämä taata eläkeläisille köyhyyden sijaan. Ja kuinka teidän tarkoituksenne on tarttua näihin ristiriitoihin eläkeiden suhteen ja kuinka tuotte asian komissiossa kollegoidenne kanssa esiin, erityisesti liittyen naisten tilanteeseen? Kuinka varmistatte sen, että tulevat naisten eläkeoikeudet ovat eh, samalla tasolla kuin miesten, kun otetaan huomioon, että sukupuolten välinen palkkaero on nykyisin 39 prosenttia eh, keskimäärin ja Luxemburgissa ja Saksassa eh, esimerkki on vielä suurempi. Kiitoksia. Eläkejärjestelmiä täytyy uudestaan meidän täytyy, sitä on erityisesti painotettu näissä maakohtaisissa suosituksissa. Ja se on tärkeä kysymys, sillä jos haluamme, että vanhemmat ihmiset voivat elää arvokasta elämää, meidän täytyy myös pitäytyä niissä sopimuksissa, joka eläkkeistä on tehty. Ja täytyy huolehtia siitä, että eläkejärjestelmät ovat kestäviä. Se on komission prioriteettina meidän täytyy huolehtia tästä kestävyydestä. Jos niistä halutaan tehdä kestäviä, niin meidän täytyy muuttaa tietoja asioita jäsenvaltioissa, huolehtia siitä, että ihmiset eivät poistu työelämästä liian varhain, ovat kauemmin työelämässä, sillä tämän avulla voidaan rahoittaa eläkejärjestelmiä. Meidän täytyy myös rohkaista siihen, että näitä toisen pilarin eläkkeitä hyödynnetään ja jäsenvaltioita täytyy myös tukea tässä suhteessa. Tällä tavalla voidaan huolehtia siis järjestelmien kestävyydestä ja huolehtia siitä, että ne ihmiset, jotka tulevat meidän jälkeemme, myöskin voivat saada aikanaan hyvän eläkkeen. Että silloin kun nämä nuoret siirtyvät eläkkeelle, heilläkin on hyvä eläke ja takuut siitä, että eläke on kohtuullinen. Mitä tulee tähän eläkekuiluun, naisten ja miesten välisen eläkkeen suuruuden suruuden välisen eron. Se on erittäin tärkeä asia. Naiset ovat vähemmän työmarkkinoilla, jos ovat osa-aikaisesti työmarkkinoilla, niin edelleenkään mitään tätä samaa palkka samasta työstä ei ole saavutettu. Naiset ansaitsevat vähemmän ja tämän kaiken seurauksena naiset saavat vähemmän eläkettä ja loppujen lopuksi se kuilu, joka nähden miesten ja naisten palkkojen välillä, joka keskimäärin on 16 prosenttia Euroopassa, että se on miltei kaksinkertaistunut eläkeiässä. Sitä ei voida hyväksyä, mutta se täytyy tehdä jotenkin muuten kuin pelkästään eläkelainsäädännön avulla. Täytyy katsoa sitä, millä tavalla työmarkkinat toimivat, millä tavalla naiset saavat mahdollisuuksia, todellisia mahdollisuuksia osallistua täysipainoisesti työmarkkinoille. Thank you. I'll give the... Kiitos sitten Paul Natsulle EFDDstä. Uh, Madam Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komissio, jäsenehdokas. Kaikkein tärkein kysymys Britanniassa nykyisin on maahanmuutto. Maahan, mielipidetiedustelut tuovat tämän esiin joka päivä. Työmarkkinoilla avot ovat auki neljälle miljoonalle ihmiselle ja äm, 400 miljoonaa ihmistä tuli Britannia viime vuonna hakemaan töitä voisin selittää tämän selvin sanoin, että kaikki ymmärtävät. Tämä on kestämätöntä, tämä nostattaa työttömyyttä ja polkee palkkoja. Nyt jos Britin, brittihallinto ryhtyy neuvotteluihin Euroopan unionin kanssa, olisitko valmiita antamaan Britannialle täydet valtuudet valvoa omia rajojaan ja puuttua maahanmuuttoon? Kyllä tai ei riittää vastauksena. Als men lid wil zijn van de Europese... Jos me olemme Euroopan unionin jäseniä, meidän tulee lähteä siitä, että Euroopan unionin pilarit ja todelliset perusoikeutemme ovat niitä, joita kaikki jäsenvaltiot kunnioittavat. Me emme ole tästä neuvottelemassa, se tapahtuu toisilla tasoilla, mutta vapaa liikkuvuus on erittäin tärkeä Euroopan unionin peruspilari. Minä tiedän, että Yhdistyneen kuningaskunnan ihmiset kiinnittävät paljon huomiota sisämarkkinoihin. Nyt ei ole enää sisämarkkinoita pelkästään pääomaa, hyödykkeitä ja palveluita varten, vaan myös työntekijöitä varten. Meidän täytyy huolehtia siitä. Ja meidän täytyy huolehtia siitä, että se tapahtuu rehellisesti. Meidän täytyy huolehtia siitä, että se tapahtuu oikeudenmukaisella ja rehellisellä tavalla niin, että paine, joka kohdistuu paikkaan, paikallisiin palveluihin ei ole liian suuri. Paikallisten palveluiden täytyy toimia kunnon. Meidän täytyy suunnata siitä, että lainsäädäntöä muokataan. Ja tämä täytyy yhdistää työntekijöiden vapauteen ja liikkuvuuteen. sosiaaliturvasäännösten koordinointikysymys on tietysti tärkeä. Sehän kehittyy jatkuvasti eri maissa – perusperiaatteena on se, että ihmisten täytyy kyetä liikkumaan Euroopassa ja että he eivät menetä sosiaaliturvaansa sen vuoksi. Siitä täytyy ehdottomasti pitäytyä, mutta täytyy myös katsoa sitä, että olisiko, olisiko tuossa koordinaatiodirektiivissä jonkunnäköisiä säännöksiä, jossa mahdollistaa väärinkäytös. Jos väärinkäytöksiä on, niin silloin meidän täytyy niitä torjua. Mutta työntekijöiden vapaa liikkumus, sisämarkkinat myös henkilöille, myös työntekijöille, se on pilari, josta minä en he vielä luovu. Kosa from... Kiitos Adam Kosa EPPstä. Köszönöm a szót. Tisztelt biztos jelölt asszony. Kiitoksia. Niin, olen täällä. Kiitokset tästä sitoumuksesta vammaisten oikeuksiin. Noin 10 prosenttia kansalaisista, noin 80 miljoonaa eurooppalaista, elää jonkinlaisen vamman kanssa. Ja kuitenkin Euroopan sosiaalirahastosta viime vuosina ei ole kuitenkaan jaettu kovin paljon varoja, ei edes 4 prosenttia vammaisille. Eli oletteko tyytyväinen tähän tilanteeseen, toivottavasti ette. Ja millä tavalla aiotte muuttaa tätä järjestelmää? Mihin aiotte ryhtyä, jotta vammaisten elämä helpottuisi? Ja he ovat kärsineet erityisesti kriisistä ja usein he ovat yhteiskunnan reunalla. Eli millä tavalla aiotte hyödyntää näitä varoja? Ja millä tavalla aiotte saada aikaan sen, että pääsy rakennuksiin helpottuu vammaisten osalta. Kiitoksia, hyvä kollega. Olen samaa mieltä tästä huolenaiheesta. Ja kun sanot, että sosiaalirastosta vain 4 prosenttia menee vammaisille, niin se ei kyllä paljon ole. Muistelisin, että Euroopan sosiaalirahastossa on minimiprosenttiosuus, joka suunnataan syrjäytymiseen. Ja siinä kysymys tietysti ei ole missään tapauksessa pelkästään vammaisista, vaan myös muista, jotka saattavat joutua syrjäytetyiksi. Syrjäytetyillä ihmisillä on erityisen vaikeaa. Ja vammaisilla on suurempi riski joutua syrjäytyneeksi. Meidän täytyy siis toisen sanoen hyödyntää niitä välineitä, joita meidän sosiaalirastossa on maksimaalisesti sekä vammaisten hyväksi. Ja haluan seuraavien vuosien aikana, jos minusta, on, minusta tulee komissaari, niin haluaisin ehdottomasti tätä parantaa konkreettisesti, mitä me tehdä. Minun mielestäni ne, se lainsäädäntö, joka meillä on, sitä tulisi nyt tarkastella, katsoa, että täytäntöön, pannaan, täytäntöön pannaanko sitä kunnolla. Toiseksi pitäisi huolehtia siitä, että ihmiset tuntevat oikeutensa ja että he kykenevät niitä hyödyntämään asuntotuotannon rakentaminen vammaisille on tietysti tärkeää, mutta myös muilla alueilla minusta meidän täytyy tätä saatavuutta parantaa myös muilla aloilla. Uskoisin, että meillä on paljon erilaisia esteitä sisämarkkinoilla, mikä merkitsee, että meillä on vähemmän innovointeja ja että tuotteet ovat kalliimpia niille ihmisille, jotka nimenomaan tarvitsevat näitä, jotta he voisivat säilyttää liikkuvuutensa, jotta he voisivat osallistua yhteiskuntaan ja tässä sisämarkkinalainsäädäntömme puitteissa voimme tehdä täysin konkreettisia edistysaskelia. Ja näin voimme huolehtia siitä, että tämän lainsäädännön aikana mahdollisimman nopeasti voimme esittää konkreettisen ehdotuksen. Kiitoksia. Thank you. Uh, I'll give the floor to Ole Christensen. Seuraavana Kristensen, olkaa hyvä. Niin. Epävarma työsuhteet uh, uhkaavat työmarkkinoita Euroopassa. Puheenjohtaja Juncker on sitoutunut periaatteeseen, että samasta työstä pitää maksaa sama palkka. Teidän kirjallisessa vastauksessanne te ette olleet kovinkaan tarkka tässä asiassa. Kuinka pyritte suojelemaan työntekijöitä epäreilulta työmenettelyitä, kuten lumeyrittäjyydeltä ja epä varmoilta työsopimukselta. Kuinka voitte suojella työntekijöitä erityisesti ilmailualalla? Kiitoksia. Ja. Uh, eh, thank you collega, uh, eh, for the vraag. Uh, eh, zero... Kiitoksia tästä vastauksesta. Tällaisia sopimuksia monissa maissa ja tiedän, että joissakin taas niitä ei ole. Tämä on taas uusi ilmiö. Meidän täytyisi katsoa sitä hyvin. Ei sitä nyt viittä vuotta pidä tutkia, mutta huolella tarkastella ja katsoa, että onko tässä suhteessa myöskin jotain väärinkäytöksiä. Se koskee meitäkin. Jäsenvaltiot voivat säädellä lainsäädäntöteitse tästä, mutta meillä on myös eurooppalaista lainsäädäntöä, jota täytyy noudattaa. Minusta meidän täytyy ehdottomasti katsoa, onko tämä nollatunti, nollatuntisopimukset, ovatko ne sellaisia, noudatetaanko työaikasopimuksia, lepoaikoja, sitä, että ihmisillä pitää olla kirjalliset työsopimukset, kun he ryhtyvät töihin. Lumeyrittäjät, no se on tietysti suuri vitsaus. Sanakin se kertoo, että nämä henkilöt toimivat epärehellisesti, eivät noudata lainsäädäntöä, miksi he ovat laittomia yrittäjiä, he haluavat poiketa niistä säännöistä, joita olemme yhdessä sopineet, joita jäsenvaltioissa on, jotta ihmisiä suojeltaisiin, jotta ihmisille tarjottaisiin oikea tilaisuus toimia, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että perhettä ja työelämä voidaan yhdistää ja niin poispäin. Se on petollista toimintaa, sitä täytyy ehdottomasti torjua sitä ei tule ehdottomasti tehdä pelkästään tiettyjen toimialojen kohdalla, vaan kaikilla toimialoilla. Tässä suhteessa täytyy myös tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja ehdottomasti varsinkin näillä että mobiileilla toimialoilla, joissa on rajoilittavaa toimintaa, täytyy löytää älykkäitä ratkaisuja jäsenvaltioiden ö, ähm, tutkimustoimintaakin täytyy yhdistää. Ja nämä tutkintatoimet, joita jäsenvaltioissa on, niiden täytyy luottaa enemmän toisiinsa. Se on ehdottoman tärkeää, että saataisiin astuttua askel eteenpäin tälläkin tiellä. Thank you. Now we have... Kiitoksia. Meillä on 20 puhujaa jäljellä. Jos kysytte kysymyksenne ja annatte Roa Tysonille mahdollisuuden suoraan vastata, niin ehdimme tämän tekemään. Nyt olen vielä tiukempi puheajoissa. Jaana Nanska, Tuson. Kiitoksia puheenjohtaja, minä olen täällä. Hyvä komission jäsenehdokas, Eurooppa vanhenee. Vuonna 2060 kolmannes eurooppalaisista on ikääntyneitä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden kysynnän määrä tulee siis kasvamaan erittäin paljon. Nämä ikääntyneiden kansalaisten palvelut ja myöskin vammaisten palvelut voivat olla ala, jolla uusia työpaikkoja syntyy. Näillä linjoilla haluaisin tietää, mikä teidän ajatuksenne on siitä, kuinka voimme tukea näitä työpaikkoja rakennerahastojen kautta vai onko muita mahdollisia välineitä, joita voimme käyttää – jotta voisimme mahdollistaa tällaisten palveluiden hyvän laadun ja ihmisarvon kunnioittamisen. Kiitoksia. Thank you well, mevrouw. Eh, Kiitoksia. Yhteiskuntamme vanhenee ja eh, hoitopalveluiden kysyntä jatkuvasti kasvaa. Se on tietysti ensisikädessä jäsenvaltioiden ja alueiden tehtävänä. Meillähän ei ole toimivaltaa näitä energiajärjestelmien rakentamisessa, mutta voimme auttaa jäsenvaltioita. Meidän täytyy tukea niitä ja meillä se on tärkeää. Meidän kaikki tiedämme, että jos ei huolehdita vanhoista ihmisistä, jos ei tarjota palveluita, ja ihmisen täytyy itse huolehtia omista vanhemmistaan. Se merkitsee sitä, että eivät nämä ihmiset kykene olemaan mukana työelämässä. Ja se merkitsee sitä, että heillä on paljon tehtävää. Monille vanhoille myöskin se merkitsee sitä, että he eivät saa sitä laadukasta hoitoa, joka heidän pitäisi sanoa tämän vuosisadan yhteiskunnassa. Me tiedämme, että tämä ongelma on tulossa. Me emme mitenkään voi käyttää tekosyynä sitä, että se on vasta nyt tiedossa, koska se on tunnettu jo pitkän aikaa. Meidän täytyy tukea jäsenvaltioita. Ja tässä meillä on tietyt välineet käytössämme rakennerahasto ja myöskin sosiaalirahasto, jota täytyy hyödyntää, jotta voidaan oppia parhaista käytänteistä. Näin voidaan keksiä myös muita toimintatapoja ja tarvitaan innovointia tällä alalla. Se saattaa luoda työpaikkoja. Me olemme kyenneet luomaan työpaikkoja vihreässä taloudessa, myöskin teknologiapuolella. Meidän täytyy huolehtia siitä, että ihmisillä on nämä kyseiset taidot, mutta voimme varmasti luoda myös erittäin paljon uusia työpaikkoja, arvokkaita työpaikkoja hoitoalalla, kun huolehditaan vanhoista ihmisistä ja muista. Ja meidän täytyy tukea jäsenvaltioita niillä rahastoilla, joita meillä on Ennen kaikkea meidän täytyy oppia toisiltamme ja katsoa sitä, että kaikki kehittyvät nopeasti, jotta meillä olisi riittävästi tietoa siitä, millä tavalla tällaista arvokasta työtä voidaan tehdä. Ja sen jälkeen jäsenvaltioiden alueille ja paikan viranomaisen tehtävänä on tehokkaasti täytäntöönpanna kaikkea tätä. Thank you, Jana. Kiitos sitten Jana Tom Alderyhmästä. Thank you, Chair. Kiitoksia. Työllisyyteen liittyvä syrjintä on haaste, kun ajatellaan tehokkuutta Euroopassa, ja tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti työmarkkinoihin. Tämä heikentää kestävää talouskasvua ja syrjinnän torjunta esimerkiksi uskonnon tai sukupuolisen suuntautumisen pohjalta Sehän on kielletty nyt EU-lainsäädännössä, mutta monissa jäsenvaltioissa tilanne on erilainen ja syrjinnän vastainen politiikka on tarpeen sekä kansallisella että EU-tasolla. Millä tavalla varmistatte, että syrjinnän vastaisia direktiivejä pannaan täytäntöön ja millaista yhteistyötä tehdään, jotta voidaan torjua syrjintää työllisyyteen liittyvissä kysymyksissä? Eh, Kiitoksia. Syrjintä on kiellettyä meidän oikeusjärjestelmissämme. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta syrjinnälle ei tule tilaa. Meillä on lainsäädäntöä, joiden ensitavoitteena on se, että niitä täytyy täytäntöönpanna, täytyy katsoa sitä, onko jäsenvaltiossa transponoitu tämä lainsäädäntö, onko sitä täytäntöönpanto ja meidän täytyy myös katsoa sitä, missä nämä heikkoudet ovat. Jos puutteita on, niin silloin minä ehdottomasti yhdessä kollegani tai kollegoideni kanssa komissiossa, kollegani kanssa, joka vastaa tasa-arvosta, huoleni siinä, että, siitä, että syrjintä lakkaa. Syrjinnällä ei saa olla tilaa. Se on erittäin tärkeä asia. Kysymys on ihmisten tasa-arvoisesta kohtelusta. Ja meidän täytyy ehdottomasti huolehtia tästä ihmisten arvokkuuden säilyttämistä. Tässä suhteessa aion myös tehdä ponnistuksia tulevassa komissiossa. Thank you. Uh, Neil... Kiitos. Sitten Neoklissi Likiotos, Guesta, ole hyvä. Se περισσότερα από ένα σημείο το γραπτό Niin, tai sen kirjallisissa vastauksissa useaan otteeseen puhuitte kirjeenvaihdosta työntekijöiden ja työnantajien välillä ja miten voidaan vastata rakenteelliseen työttömyyteen. Sehän johtuu säästötoimista, mutta se johtuu myöskin talouspolitiikasta – jota hallinnoidaan Brysselistä käsin. Eli jäsenvaltiot eivät voi mukauttaa finanssipolitiikkaansa tarpeidensa mukaan. Etelä-Euroopassa maissa, jotka ovat nyt näissä pelastusohjelmissa, meillä on suuria ongelmia. Työntekijöiden oikeuksia on loukattu, työntekijöiden ja työnantajien suhteessa on vakavia ongelmia eikä eri ryhmiä kuulla, ja työntekijöiden perusoikeuksia rikotaan myöskin hallituksen toimilla. Te puhutte solidaarisuudesta. No, solidaarisuutta etelässä nauttivat pankit, eivät työntekijät. Miten EUn työllisyyspolitiikkaa voitaisiin muuttaa, jotta meillä olisi kunnolliset työolosuhteet, ja miten suojelette työntekijöiden oikeuksia erityisesti Etelä-Euroopan maissa? Ja, dankjewel collega. Collega, ik ben er mee heel Kiitoksia, hyvä kollega. Olen täysin tietoinen siitä, että tietyt jäsenvaltiot ovat erityisen, jotkut jäsenvaltiot ovat joutuneet kärsimään erityisen kovasti kriisin aikana ja sen seurauksen vuoksi. Meidän täytyy varsinkin katsoa kriisin johtaneita syitä, mutta se ei kuitenkaan merkitse sitä, että meillä ei olisi näitä suuria ongelmia tänä päivänä, joihin meidän täytyy todella purettua. Juncker pyysi minua huolehtimaan siitä, että kun me arvioimme jäsenvaltioita, että me huolehtimme siitä, että sosiaaliset indikaattorit ovat enemmän mukana, että niille annetaan enemmän tilaa silloin, kun neuvotellaan näistä maakohtaisista suosituksista. Minusta meidän täytyy myös huolehtia siitä, että tiedämme tarkkaan, mitä ähm, jokaisen maan sisällä tapahtuu. Meidän täytyy tuntea se, Millä tavalla nämä maat toimivat? Me emme pelkästään pohjaa arvioitamme tilastoihin, vaan maatuntemukseen. Tämän maantuntemuksen avulla voimme esittää parempia suosituksia, voimme paremmin tukea niitä. Toinen asia on, eikä se ole merkityksetön, että jos vielä kehitellään ohjelmia jäsenvaltioille, että me teemme todellisen tällaisen sosiaalisen vaikutusanalyysin. Hätäratkaisut ovat sellaisia, joiden täytyy toimia nopeasti. Mutta jos kesken myrskyä ei ryhdytä hätätoimenpiteisiin, niin silloin tietenkään, äh, silloin tietysti ollaan vielä hankalammassa tilanteessa. Legitimiteetti, demokraattinen toiminta ovat tärkeitä, myös ne seuraukset, joita jäsenvaltioiden toiminnalla on ollut. Meidän täytyy katsoa tätä kaikkea avoimesti. Voidaan sanoa, että kaikkein pahin on takanamme, mutta ongelmia ei ole vielä ratkaistu. Siitä syystä meidän täytyy nyt huolehtia siitä, että tunnemme paremmin nämä asiat jäsenvaltioissa, että kiinnitämme enemmän huomiota sosiaaliseen puoleen ja huolehdimme siitä, että kestävällä tavalla olemme tässä mukana huolehtimassa siitä, että saamme uutta uusia työpaikkoja, sillä meillä puuttuu liian vähän työpaikkoja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että investoidaan niissä maissa, joissa näitä vaikeuksia on kaikkein eniten. The floor is yours. Karima Deli, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, hyvää huomenta, Ruotisen. Olen täällä. Tervetuloa on hienoa, että voin osoittaa sanani naiselle, ottaen huomioon, kuinka vähän tässä komissiossa on naisia. Tervetuloa komission jäseneksi. Kysymykseni on suora TTIP-neuvottelut, joita käydään, uhkaavat sosiaalisia normeja vapaakaupan nimessä. Me olemme erittäin huolissamme, sillä Yhdysvallat eivät ole vielä ilon yleissopimusta ratifioineet, eikä niillä ole suunnitelmissakaan sitä tehdä. Kysymykseni on seuraava. Voitteko nyt vakuuttaa meille tänään, että mikään eikä kukaan ei meidän kansallisia eurooppalaisia lakejamme uhkaa niitä lakeja, jotka sosiaaliset standardit takaavat, eikä niitä poljeta? Uh, ja, dankjewel mevrouw. Eh, de TTIP-onderhandelingen. Kiitoksia. TTIP-neuvottelut käynnistetään uudelleen täyteen vauhtiinsa, kunhan kom- uusi komissio on olemassa. Kollega Malmströmillähän kuuluu tämä alue, kuten tiedätte, mutta työllisyyspääosasto myöskin liittyy siihen. Eli kysymys ei ole pelkästään siitä, että neuvotellaan kauppakysymyksistä, vaan katsotaan myös niitä sosiaalisia vaikutuksia, joita sopimuksella on kun valmistellaan sopimusta. Tämän pitäisi jo ehdottomasti rauhoittaa teitä sen suhteen, että tämä näkökulma tulee mukaan. Toiseksi on sovittu siitä, että meidän täytyisi tehdä sopimus, jossa voidaan sanoa, että joka tapauksessa tilanne ei voi olla sellainen, että houkutellaan investointeja niin, että meidän omat standardimme madaltuvat. Me emme voi tästä sopia. Meidän täytyy varmistautua siitä, että jokainen jäsenvaltio saa pitäytyä omassa sosiaalisessa lainsäädännössään, myös kun kysymys on elintasosta. Se, mihin te viittasitte ILO-yleissopimukseen, niin tämä ei ole mikään puolustus, vaan nimenomaan tämä on meidän vaatimuksemme Yhdysvalloille – erilaiset ILO-yleissopimukset ovat sellaisia, että Yhdysvaltojen pitäisi allekirjoittaa ne, sillä tavoitteena pitäisi olla se, että jos meillä on tällainen TTIP-sopimus, niin maailmanlaajuiset vaatimukset silloin nousevat. Ja ILO-yleissopimukset ovat kyllä oikein hyvä mittari sille. Tätä vaadimme, mutta minusta meidän ei tule myöskään pelätä sitä, että meidän elintasomme tai muut laatuvaatimuksemme elintarvikelaadun ja muun suhteen laskisi. Teemme kaikkemme, jotta tämä voitaisiin estää. Kiitos te Paul Nantsulle FDDstä. Uh, Kiitoksia komission jäsenehdokas tästä hyvin tyhjentävästä rehellisestä vastauksesta ne edelliseen kysymykseen. Tämä vahvistaa sen, että uudelleen neuvottelua vapaan liikkumuuden ja työvoiman vapauden suhteen ei tehdä. Minulla olisi kaksi kysymystä. Onko mitään myönnytyksiä tulossa mahdollisesti työvoiman liikkumuuden osalta Britannialle tulossa, jotta yhdistynyt kuningaskunta pysyisi Euroopan unionin jäsenenä, jos Britannia ei tällaista hallitsematonta työvoiman liikkumusta pysty hyväksymään. Oletteko sitä mieltä, että yhdistyneen kuningaskunnan pitäisi Euroopan unionista erota? Kiitoksia. beste collega, dat is een vraag die u niet aan mij kan stellen. Niin, hyvä kollega. Minähän en tästä paata. Joka tapauksessa minun mielestäni täytyisi olla selvää se, että meillä on säännöt, meillä on perussopimus ja meillä on sillä todelliset perusperiaatteet. Ja nuo perusperiaatteet pitää jättää muuttumattomaksi. Muussa tapauksessa emme voi saavuttaa eurooppalaisen integraation tavoitteitamme, ja se kai voi olla tarkoituksena. Puheenjohtaja Ehdokas Juncker on sanonut, että hän suinkaan ei ole sokea niille ongelmille, joita joissakin jäsenvaltioissa on. Me keskustelemme jäsenvaltioiden kanssa, me katsomme, mitä ongelmia on, ja katsomme, mitä sen suhteen voidaan tehdä. Mutta turhaan te odotatte sitä, että minä nyt tänä päivänä ottaisin suoraan kantaa ja kertoisin, mitä yksin tässä esittäisin nyt jotain täysin konkreettisia ehdotuksia. Enkä aio sanoa sitä, että no, yhdistyneen kuningaskunnan täytyy sitten vaan poistua EUsta. Ei voi olla tavoitteena se, että me teemme kaiken me, jotta jäsenvaltiot lähtisivät pois. Eli keskustelkaamme hyvin, kuunnelkaamme toisemme hyvin, kuunnelkaamme toistemme ongelmia ja katsokaamme sitä, mitä ratkaisuja voidaan sitten tarjota mutta ensin pohtia ja keskustella näistä hyvistä ja katsotaan sitten, minkälaisia päätöksiä voidaan tehdä. Thank you. I'll give the floor to Dan. Kiitos sitten Danuta Nashluk. Kaan kollegani tässä. Ole hyvä. No. Pani Tyson, vracam prosto z międzyparlamentarnej konferencji. Kiitoksia. Itse olin parlamenttien välisessä kokouksessa, jossa oli talouden ja politiikan edustajia, ja siellä korostettiin moneen kertaan, kuinka tärkeää liikkuvuus on Euroopan unionissa. Minusta on hienoa, että teistäkin tämä liikkuvuus on tärkeä kysymys. Ja mehän tiedämme, että jos haluamme turvallisen alueen, niin silloin pohja on kaikkein tärkein. Ja sitten haluaisin vielä kysyä vähän tästä lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä – tiedot, jotka liittyvät tähän direktiiviin ja joita kerätään tämän direktiivin pohjalta. Ja nämä tiedot vähän huolestuttavat meitä. Katsotteko, että myöskin paikallisella tasolla olisi mahdollista kerätä tietoja, jotka ovat konkreettisia ja tarkkoja ja jotka johtavat sitten ratkaisuihin? Katsotteko, että voitaisiin löytää yhteistyöhön myöskin paikallisia kumppaneita? Tämä on tärkeä kysymys, kun ajatellaan monien alueiden itsemääräämisoikeuksia. On tärkeää, että on esimerkiksi 2020 strategia kaikkien tiedossa. Joo. Dank u wel, eh, mevrouw Jaslovjetska. Kiitoksia, edustaja Jaslovitska. Niin tietysti. Tieto on paras tapa tukea politiikkaa. Jos sanotaan, että meillä ei ole riittävästi tietoa tai jotakin tietoja puuttuu, niin eiköhän ensimmäinen tehtävä ole se, että kaikki tiedot kerätään kokoon, jotta tiedetään, mistä puhutaan. Meidän täytyy huolehtia siitä, että me tiedämme, mitä jäsenvaltiossa tapahtuu, ja meidän täytyy huolehtia siitä, että voimme vahvistaa asiantuntemustamme tällä tavalla. Toiseksi, haluammeko ottaa paikalliset toimijat mukaan? No minusta näin jo nyt tapahtuu, varsinkin kun puhutaan sosiaalista innovoinnista, erilaisista hankkeista, rahoitusvälineistä, joita olemme tarjonneet käyttöön. Ne ovat saatavissa alue- ja paikallisviranomaisilla. Mutta uskoisin, että meidän täytyy myös tässä suhteessa havaita, että komission suunnasta on vaikea puhutella suoraan paikallisviranomaisia rahoittaa niitä. Meillä on oma rakenteemme ja työtapamme, mutta jos huomaamme, että se politiikka, niin mahdollisuudet, joita meillä on oppia toisiltamme, innovoida, tiedottaa toisillemme ja ne mahdollisuudet, joita meillä on, huolehtia siitä, että lainsäädäntö ja varat, joita on käytettävissä, hyödynnetään hyvin. Jos nähdään, että niitä ei hyödynnetä oikein, niin jäsenvaltioiden kautta meidän täytyy huomauttaa siitä ja pyytää toisenlaista lähestymistapaa. Minusta meidän täytyy työstää tätä jäsenvaltioiden kautta, mutta meidän täytyy, ja tällä tavalla voidaan siis myös aluepaikallistasolla tehdä yhteistyöllä työtä. Olen kuullut useilta tasolta, että useilla alueellisella tasolla ei tiedetä, mitkä perussäännöt ovat ihmiset, jotka ovat kirjoittautuneet koulutukset jotka eivät vastaa vaatimuksia. Se auttaa lisää ongelmia, aiheuttaa ongelmia. Meidän tulisi huolehtia erittäin laajapohjaisesta tiedonvälityksestä. Ja tässä täytyy hyödyntää kaikkia eri menetelmiä eri hankkeissa, joita meillä on. Jos näin tapahtuu, niin sen jälkeen meidän täytyy sitten kääntyä jäsenvaltioiden puoleen huolehtiaksemme siitä, että tieto välitetään eteenpäin ja että saamme enemmän avoimuutta mukaan. The to Blinka. Eh, sitten Vilkia Vilkeviciute sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja Rova Taisen. Talous kriisin seurauksena ja niukkuuspolitiikan seurauksena köyhyys ja erityisesti lasten köyhyys kasvaa nopeasti. Vuonna 2011 27 prosenttia kaikista lapsista Euroopassa oli köyhyyden vaaran alla ja sosiaalisen syrjäytymisen vaaran alla. Tällä hetkellä Eurooppa ei auta kaikkein haavoittuvaisempia. Mitä erityisiä toimia ehdotatte, jotta Eurooppa voisi köyhyystavoitteen tavo- saavuttaa sellaisena kuin se on Eurooppa 2020 strategiassa määritelty. Ja mikä teidän kantanne on siihen, että meillä on se lapsitakuu, joka olisi samantyyppinen kuin nuorisotakuu, että voisimme varmistaa sen, ettei yksikään lapsi, yhtäkään lasta jätetä. Kiitoksia, hyvä edustaja. Lapset ovat meille erittäin arvokkaita, ja jos lapset joutuvat köyhyyteen, heidän elämänsä alkaa huonosti. Sitä me emme saa hyväksyä. Voitte luottaa siihen, että pyrimme tekemään kaikkemme tämän estääksemme. Myös tässä suhteessa köyhyyden torjumisessa on myös jäsenvaltioilla tärkeä rooli. Meidän täytyy niitä tukea, näin teemmekin. Työmme yhteistyötä järjestöjen kanssa, jotka torjuvat köyhyyttä. Tämä teemme myöskin maankohtaisessa suosituksessa, jossa kiinnitämme huomiota köyhyyteen ja voimme nähdä, mistä se aiheutuu. Ja jos vähän nähdään, että jäsenvaltiot tekevät vähän, niin silloin voidaan pyytää uudistuksia niiltä ja sitä, että ne toimivat toisin tulevaisuudessa. Meidän täytyy myös huolehtia siitä, että köyhyyden torjuminen oli ole ainoa kysymys. Meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla yhteiskunta toimii ja niin, että lapsia hoidetaan hyvin syntymästä lähtien jopa ennen syntymää. Meidän täytyy huolehtia siitä, että lastenhoitopalvelut ovat hyvät ja niin, että meillä on erilaisia tukipalveluita niin, että perheet, jotka joutuvat tilanteeseen, jos ovat köyhiä, niin joka tapauksessa lapsista huolehditaan niin, että perheet pääsevät jaloilleen ja että nuoret saavat paremmat tulevaisuuden näkymät, eikä heitä jätetä oman kohtalonsa nojaan. Meidän täytyy tehdä kaikkemme tässä suhteen, suhteessa. Meillä on Easy-ohjelma, Easy-rahoitus. Meidän täytyy tuoda ihmiset yhteen, huolehtia siitä, että opimme toisiltamme, mutta myös meidän täytyy ottaa esille se, että köyhyyden torjunta 2020 tavoitteessa on erittäin tärkeä. Se on mukana myös jäsenvaltioiden arvioinneissa ja maakohtaisissa suosituksissa. Thank you. I'll give the floor to Helga. Kiitos sitten Helga Stevens ECRstä. Geachte mevrouw, kandidaat eurocommissaris. Hyvä. Edustaja Täissen, komissaariehdokas, me tulemme samalta pieneltä alueelta ja olemme molemmat tietoisia siitä, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot kohtaavat valtavia haasteita. Vaikean talousarviotilanteen vuoksi jäsenvaltiot ja niiden alueet seuraavien vuosien aikana joutuvat lykkäämään suuria infrastruktuurihankkeita. Tämä on aiheuttanut myös, ja niiden täytyisi ryhtyä suuriin infrastruktuurihankkeisiin. Minkä näköisiä mahdollisuuksia on pienellä alueella, kuten esimerkiksi Flanderin alueella, tehdä laajamittaisia investointeja ja jakaa nämä kustannukset useiden vuosien ajalle. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Stevens. Ymmärrän kysymyksestänne, mistä infrastruktuurihankkeista rivien välissä puhutte, mutta ihmiset, jotka eivät tule samasta maasta kuin me tulemme, eivät välttämättä tiedä. Mutta nyt on käynnissä kysymys päätökset suurista infrastruktuurihankkeista, saadaanko niitä tehdä ja millä tavalla ne investoidaan? Millä tavalla ne voidaan laittaa tähän eurooppalaiseen kirjanpitonormistoon mukaan? Me voimme tässä suhteessa sanoa vain sen, että sääntöjä täytyy mukauttaa ei pieneltä maalta, kuten Belgialta tai pieneltä alueelta Flanderille voi tehdä mitään poikkeuksia. Ei kukaan odota varmaankaan, että minä aion tässä suhteessa muuttaa sääntöjä, vaan kun kysymys on siitä, että julkisten viranomaisten menoja ähm, jaetaan useamman vuoden ajalle kirjanpidossa, niin silloin meidän täytyy soveltaa säännöksiä, joita on, joita täytyy soveltaa Flanderissa, Belgiassa ja muissa maissa. Eurostat sitten taas tarkastelee näitä tilanteita ja riippumattomalla tavalla määrää siitä aivan kuten muuallakin. Ja vielä voisin lisätä belgialaisena komissarina, se, että tämän tyyppiset ongelmat tulevat eteeni niin tämän kaltaisia ongelmia myös muissa maissa. Luonnollisesti on niin, että en voi hyväksyä omasta maastani mitään ohjeistusta ja että kaikki asiat, joissa pyydetään samalla tavalla toimimaan, niin ne käsittelen puolueettomasti ja riippumattomasti. Eurostatin riippumattomuus on asia, jota ehdottomasti kunnioitan. Se ei ole pelkästään velvollisuuteni, vaan se on myös tavoitteeni. Thank you. I'll give the floor to Eve. Kiitos sitten Ivo Weigel Aldesta. Olkaa hyvä. Spoštovana gospa Tisen, danes je, današnji dan je posvećen... Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Hyvä, Roa. se nyt on iäkkäiden henkilöiden teemapäivä ja kysymyksen liittyy tähän teemaan. Haluaisin kysyä teiltä, tuletteko tekemään töitä, jotta meillä olisi eurooppalainen strategia, jonka tarkoituksena on sopeutua väestön ikääntymiseen Euroopassa. On selvää, että tarvitsemme paljon välineitä, jotta voimme ratkoa näitä ongelmia tämän väestön osan osalta. Minulla ei ole paljon aikaa, en mennä yksityiskohtiin, mutta on totta, että iäkkäillä ihmisillä ei ole paljon lobbareita käytössään. Kaikki riippuu siis teidän hyvästä tahdostanne. Väline, joka tekisi mahdolliseksi iäkkäille tai 45-55-vuotiaille päästä työelämään mukaan. Tämä olisi yksi esimerkki hyvästä toimesta, johon Euroopan unioni voisi ryhtyä. Hyvä kollega. Ähm, kollega. Kiitoksia, hyvä kollega. Sanotte, että vanhemmilla ihmisillä on riittävästi lobbauskanavia käytössään. Ilmoittaisin kyllä, että minä olen aina ymmärtänyt hyvin, että jotkut ryhmät yhteiskunnassa voivat hyödyntää eri, erinomaisia kanavia ja voivat rahoittaa hyviä lobbaajia. Ja että joillakin on mahdollisuus vaikuttaa politiikkaan, toisilla ei. Meidän tehtävänämme poliitikkoina, se on ollut Euroopan parlamentissa ja aikoilla komissiossakin, meidän tulee kuunnella ihmisiä kentältä, ovatko he sitten lobbaajia tai ketä hyvänsä muita. Meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että joitakin ei edusteta ollenkaan ja heidänkin etuja meidän täytyy pohtia. Muussa tapauksessa ajatellaan, että vanhat ihmiset olisivat erittäin hyvin järjestäytyneitä. No te on tietysti hyvä asia, jos näin on. Ja tämän suhteen minun mielestäni meidän täytyy huolehtia siitä, että vanhemmat ihmiset voivat myös työskennellä mahdollisimman pitkään. Jos me odotamme että ikääntyvä työväestö ja työvoimapuute muutaman vuoden kuluttua on tilanne se, että toivomme, että työntekijät ovat kauemmin töissä, jotta voimme tehdä myös eläkejärjestelmästämme kestämiä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että vanhemmilla ihmisillä on myös riittävät valmiudet, koulutus, jotta he voivat pysyä työelämässä. Meidän täytyy huolehtia elinikäistä oppimisesta, aikuisoppimisesta. Täytyy huolehtia siitä, että ihmiset saavat hyvän työpaikan. yrityksessäkin täytyy tehdä siis mukautuksia tämän suhteen niin, että ihmiset saavat jatkaa työpaikassa pidempään. Se on myös tärkeä kysymys, jotta ihmiset voivat aktiivisesti vanheta ja hyväksyttävällä tavalla voidaan pitää heidät työmarkkinoilla. Luonnollisesti täytyy huolehtia myös eläkejärjestelmän kestävyydestä. Siitä olemme jo puhuneetkin. Voin vain edelleen korostaa sen merkitystä. I'll give the floor to Sven Schulze from... Sitten Sven Schulze EPPstä. Gerte Frau Tyson, um... Ähm, Tyson, jos voitaisiin vielä palata tähän väestökehitykseen. Pari minuuttia. Vastausaka on kyllä aika lyhyt, mutta demografinen muutos on yksi tärkeimpiä aiheita tällä hetkellä ja Euroopan unioni Kuten jo sanoitte, on nyt monien haasteiden edessä. Meillä on ikääntyvä väestö, mutta samanaikaisesti syntyvyys vähenee monissa jäsenvaltioissa. Tämä liittyy hyvin läheisesti talous- ja sosiaalipolitiikkaan ja se vaikuttaa sitten sosiaaliturvajärjestelmään kaikissa maissa ja myöskin työllisyyspolitiikkaan. Ehkä voisitte kertoa jostain konkreettisista toimista, millä tavalla te ja Euroopan komissio aiotte hoitaa tämän väestörakenteen muutoksen? Ja sitten vielä toinen kysymys. Millä tavalla voidaan luoda kestävä eläkejärjestelmä ja No niin, puheenjohtaja loppuu ja sitten Täisen saa puheenvuoron. Ja, eh, ja dankjewel, collega. Collega, ik denk dat het heel belangrijk is dat wanneer wij nu... Hyvät kollegat, minun mielestäni on tärkeää, että kun Euroopassa puhutaan innovoinnista, että me pelkästään ajattele tutkimusta ja kehitystä teollisuuden parissa, vaan että pohtisimme myös uusien palveluiden tutkimista ja kehittämistä, uusia politiikan muotoja siitä, millä tavalla voidaan ratkaista uusia yhteiskunnallisia ongelmia. Demokraattinen evoluutio ei nyt ole mikään niin uusi asia, aika pitkään olemme tietoisia siitä ja olemme nähneet sen tulevan jo monen vuosien ajan ole sellainen myös huomata, että useissa maissa ei kuitenkaan kaikkialla hyvin myöhään on reagoitu tilanteeseen. Vielä ei ole liian myöhäistä, mutta meidän täytyy työssämme asettaa prioriteetiksemme se, kun pysymys on sosiaalista innovoinnista. Meidän täytyy luoda tälle oikeat alustat. Mehän emme voi demografiakehitystä suoraan kääntää päälailleen. Se ei ole mahdollista, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että jäsenvalt jotka kehittävät uusia sosiaalisia palveluita. Koulutuspuolella koko yhteiskunta on ottanut huomioon tämän uuden demografisen tilanteen. Nämä ovat niitä toimia, joita me voimme tehdä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on enemmän tietoa, voimme hyödyntää uusia menetelmiä, että ne toimijat, jotka ovat aktiivisia tässä suhteessa, saavat riittävästi tietoa, huolehtia siitä, että meillä on uudet sähköiset välineet käytössämme, että meillä on uusia hoitomenetelmiä. Meillä on paljon erilaisia asioita, joihin täytyy kiinnittää huomiomme. Me voimme hyvin vähän tehdä sääntelypuolella, mutta yhä enemmän voidaan tehdä suositusten ja sosiaalisen innovoinnin tukemisen ja me oppimisen suhteessa. Nämä kaikki eri tavat pitäisi aktivoida. Kiitos sitten Petra Kammervert SND-ryhmän ja kulttuurivalikunnan nimissä, olkaa hyvä. Äh, Kiitoksia. Mehän tiedämme, että korkea nuorisotyöttömyys on yksi suurimpia ongelmia monissa jäsenvaltioissa. Tiedämme myöskin, että tätä ongelmaa ei ratkaista parilla kivellä hankkeella, vaan meidän täytyy luoda kunnolliset rakenteet. Sitten jäsenvaltioissa on nähty, että tämä kaksitahoinen koulutusjärjestelmä, eli yhdistelmä koulu, koulutusta ja sitten yritysoppimista, se on kestänyt kriisin koettelemukset ja ehkä tällä tavalla voitaisiin luoda järkevää työpolitiikkaa ja miettiä, millä tavalla yritys ja valtio voivat tehdä yhteistyötä työllisyysasioissa. Millä tavalla aiotte edistää tätä kaksitahoista koulutusjärjestelmää ja millä tavalla jäsenvaltioita tuetaan näissä asioissa ja millä tavalla sitten työllisyyden pääosasto ja koulutuksen pääosasto voisivat tehdä tässä asiassa yhteistyötä. Eh, Kiitoksia. Olen kuten tekin tietoinen siitä, että työpaikalla oppiminen ja erilainen oppiminen on erittäin tärkeää. Me tiedämme tutkimuksista, että ihmiset, jotka pääsevät tämänkaltaisen koulutukseen, huomattavasti helpommin pääsevät myös työmarkkinoille. Ja tässä on nimenomaan yksi ongelmistamme nuorisotyöttömyyden suhteen koulutuksen ja työpaikan välinen yhteys. Siinä menee jotain pieleen. Ja tässä ehdottomasti voidaan toimia tulevaisuudessa. No mitä Euroopassa voidaan sitten tehdä? Me jälleen kerran tiedämme, että koulutus kuuluu jäsenvaltioille, mutta me voimme tukea jäsenvaltioita ja meillä on useita eri välineitä tässä suhteessa. Kysyt konkreettisesti, mitä, voitte, mitä voimme tehdä. Meillä on jo yhteenottoja kaikkiin eri toimijoihin, jotta voimme oppia toisiltamme. Meillä on myös nämä oppisopimuskoulutukset. Ja tässä on erilaisia asioita, joita on käynnistetty, mutta voimme vielä erittäin konkreettisesti muokata tätä eteenpäin tehden yhteistyötä, kuten ehdotitte kulttuuripuolen kanssa. Ehkä huomasittekin näissä Junckerilta saamissamme tehtäväjaoissa, että siellä on puhuttu myös siitä pääosastosta, joka jokaisen komissaarin alle kuuluu, ja siellä puhutaan ammattikoulutuksesta – ja aikuisopetuksesta. Eli että nämä kaikki siirretään työllisyyspääosastoon. Se on mielestäni hyvä asia. Silloin nämä asiat ovat sellaisia, joita voimme mennä eteenpäin ja se, mitä tavalla voimme tehdä yhteistyötä kulttuuripuolen kanssa. Tietysti kun kaikki olemme kokoontuneet sitten Erasmus Plusan puitteissa, niin silloin puhutaan rajoylittävistä toimista sekä niiden, jotka antavat oppitunteja, kuten niistä, jotka ovat mukana. Ammattikoulutuksessa meillä on erilaisia vaihto-ohjelmia, rahoitus ja hallinnollinen valvonta. Nyt puhuja katkaistiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Renate Weber EPPstä. Thank you very much, Chair. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä komission ehdokas. Arvostan erittäin paljon lausuntoanne liittyen ihmisten vapaaseen liikkumiseen Euroopan unionissa ja työvoiman liikkumiseen. Ja olen myöskin samaa mieltä kanssanne siinä, että me tarvitsemme toisen tyyppistä koulutusta ja ammattikoulutusta, jotta voisimme paremmin tarjota sellaista pätevyyttä, jota talous tarvitsee. Kysymykseni on seuraava. Kuinka pitkälle te voisitte mennä komission jäsenenä suosittelen tai ehkä ajaen jäsenmaille läpi sitä, että oppi suunnitelmat ammattikoulutuksessa voitaisiin muokata, jotta tämä tukisi paremmin elämän elinikäistä koulutusta. Kiitoksia. Wel, mevrouw Weber. Ehm, verplichtingen zal moeilijk... Kiitoksia edustaja Weber. Niin, velvoitteet ovat vaikeita, sillä me emme voi koulutuskysymyksissä itse päättää koulutusohjelmista. Se kuuluu jäsenvaltioille tai alueille, mutta me voimme tukea ja tehdä yhteistyötä, rohkaista, kerätä tietoja. Ja tämä täytyykin tehdä ehdottomasti, varsinkin kun kysymys on ammattikoulutuksesta ja teknisestä koulutuksesta. Mitä voimme sitten tarjota? Minusta meidän täytyy ennen kaikkea kerätä tietoja eri jäsenvaltioista ja huolehtia siitä, että tuo tieto välitetään myös toisiin jäsenvaltioihin. Ne, jotka tekevät oppisuunnitelmia, oppivat myös toisilta. Vaikuttaa siltä, että se on erittäin hyvä menetelmä. Voisin sanoa, että mm, minusta on jopa harmillista, että se on pelkästään jäsenvaltioilla, mutta meidän tehtävämme siis ei ole se. Meidän tehtävämme on tukea ja huolehtia siitä, että yhteistyötä on ja että sen avulla saadaan tuloksia. Tietojen keruu on sellaista, jota tällä alalla voidaan ehdottomasti tehdä. Se, missä voimme myös auttaa käsittääkseni, on se, että tunnustetaan vastavuoroisesti. Meillähän on jo siis ammattitutkintojen vastavuoron tunnustaminen. Meillä on myös puitteisto, jossa pyritään näitä taitoja luokittelemaan ja katsomaan, että millä tavalla koulutusta voidaan arvioida. Eli me olemme sitä tekemässä, mutta sitä voidaan ehdottomasti vielä hienosaataa, voidaan rohkaista siihen, voidaan huolehtia siitä, että tässä on hyviä tapoja niille, jotka tulevat oppisopimuskoulutuksesta. Ja kaikki erilaiset epäviralliset koulutuksen alat ja se niiden tarjoamat valmiudet ovat tasa-arvoisempia, samankaltaisempia eri maiden välillä. Tässä voidaan yhdistää koulutus ja työmarkkinat yhdistettynä tähän liikkuvuuteen Euroopassa, jotta saataisiin hyvä lopputulos aikaiseksi. Kiitos sitten Garcia Perez, joka edustaa SND-ryhmää ja naisten oikeuksien valiokuntaa. Ole hyvä. Señora, señora Taisen. Kiitoksia puheenjohtaja. Sukupuoliasioiden valtavirtaistaminen on keskeinen asia kaikessa Euroopan politiikassa, mutta salkkuun kuuluu paljon muutakin. Palkkaero Euroopassa on yli 17 prosenttia miesten ja naisten välillä. Naiset saavat 39 prosenttia vähemmän eläkettä kuin miehet ja 27 prosenttia naisista on köyhyysriskin alaisuudessa. Eli tässä tilanteessa mielestäni täytyisi tietää, mihin toiminnan ryhtyä, jotta tätä eroa voidaan siis kuroa umpeen miesten ja naisten välillä. Ja tarvitaan lainsäädännöllisiä toimia siinä mielessä, että voitaisiin käynnistää toimia, joilla vähennetään tätä kuilua miesten ja naisten välillä. Ja millä tavalla miehet otetaan mukaan erityisesti komissiossa tähän tärkeään tehtävään tasa-arvon puolesta. Dank u Ik zal met het laatste beginnen. Mannen... Kiitoksia, collega. Aloitan viimeisistä sekä naisten että miesten täytyy huolehtia siitä, että tasa-arvo toteutuu. Se on oikeus Euroopassa ja ehdottomasti, kun kysymys on sama-arvoista palkasta samanarvoista työstä. Ihan jo Rooman sopimusta lähtien 114 artiklasta puhutaan siitä, että sama palkka pitää maksaa samasta työstä. Se on peruslähtökohta. Meillä on paljon lainsäädäntöä, sosiaalista lainsäädäntöä, joka on rakennettu tuolle periaatteelle. Se on ehdottoman tärkeää. Voidaanko tehdä lainsäädäntöä vielä sen suhteen? En tiedä, onnistuuko se lainsäädännön puitteissa, mutta ne sopimukset, joita on solmittu, niitä täytyy nyt valvoa, että ne täytäntöön pannaan. Palkat täytyy olla Pakko täytyy olla avoimia niin, että miehet ansaitsevat saman, mitä naisetkin ansaitsevat samasta työstä. Meidän täytyy tehdä kaikkia, kaikkemme, jotta tähän voidaan rohkaista. Lainsäädäntö on olemassa, meidän täytyy vain huolehtia siitä, millä tavalla älykkäästi voimme sitä täytäntöpana. No nyt sama palkka samasta työstä naisten ja miesten välillä – ei pelkästään liity siihen, että teemme juuri tasan samaa työtä ja saamme saman palkan siitä, vaan se liittyy myös siihen, millä tavalla naiset osallistuvat työmarkkinoihin. Ja sen suhteen täytyy tehdä töitä. Naiset eivät ole yhtä aktiivisesti mukana työmarkkinoilla, he ovat enemmän osa-aikatyössä. He ovat enemmän poissa työelämästä, koska he huolehtivat lapsista tai muista ihmisistä perheessä. He lopettavat työn aikaisemmin hyvin usein Heitä syrjitään myös eläkeijän suhteen. Olen huomannut yllätyksekseni, he eivät kykene rakentamaan yhtä pitkää eläkettä. Ja kaikki tämä liittyy työmarkkinoihin osallistumiseen ja meidän täytyy huolehtia siitä, että meillä on sellainen puitteista, jossa naiset voivat osallistua enemmän, että meillä on lastenhoitopalvelut, meillä on sellaiset erilaisia mekanismeja, jotka hieman painostavat naisia olemaan osallistumatta. Niistä täytyy päästä eroon. Sitä ei kuitenkaan lainsäädännöllä voi tehdä, vaan se voidaan tehdä puhumalla, oppimalla toisistamme. Ja nyt puhuja katkaistaan. Daar Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Sitten Constance Le Grip, joka edustaa EPPtä ja naisten oikeuksien valiokuntaa. Merci, Madame euh, la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsenehdokas. Kuuntelin erittäin tyytyväisenä vastauksenne kysymykseen, jonka edellinen kysyjä tässä esitti. Teidän sitoumuksenne tässä tehtävässä, jos teidät siihen nimitetään, tekisi mahdolliseksi tukea miesten ja naisten tasa-arvoisuutta Euroopassa – mitä tulee palkkaeroihin, sukupuolten väliseen palkkakuiluun ja myöskin eläkeeroihin ja muihin skandaaleihin. Tässä kuulemme teidän sitoumuksenne ja haluaisin jatkaa vastauksenne linjoilla. Huolet ovat erittäin tärkeitä eurooppalaisille kansalaisille ja minun ryhmässäni tärkeitä. Minkälaisia toimia te voisitte aloittaa sukupuolten tasa-arvosta huolehtivan kolleganne kanssa, jotta voisimme saada jäsenmaat toimeenpanemaan sitä lainsäädäntöä, jota on olemassa jo? Ja, Kiitoksia kollega. Niin ihan konkreettiset. Um, menetelmät ovat niitä, että meidän täytyy katsoa sitä, mitä kentällä tapahtuu. Joskus vaikuttaa siltä, että meidän täytyy olla todellista tietoa siitä, mitä jäsenvaltiossa tarkalleen tapahtuu. Ja kun näemme, että jäsenvaltiot eivät kunnioita säännöksiä, että lainsäädäntöä ei täytäntöönpanna riittävästi, silloin meidän täytyy ponnistella sen suhteen, että jäsenvaltiot vietäisiin muille raiteille ja että meillä on kaikki, kaikkia näitä instrumentteja, joita on käytössämme, hyödynnetään. Ja tämän haluaisin vielä lisätä. Tämä hieman äh, liittyy myös edelliseen kysymykseen, jos sanotaan, että miehet ja naiset komissiossa. Minä olin kovin ilahtunut siitä, kun puheenjohtaja Juncker sanoi minulle, että hän olisi meillä halunnut enemmänkin kuin yhdeksän naiskomissaaria. Ei pelkästään sen takia, että Euroopan parlamentti sitä vaatii, ja että komissio muuten saa mitään vihreää valoa, vaan hän on selvästä, selkeästi vakuuttunut siitä. Hän sanoi, Marian, me elämme 21. vuosisadalla, naisilla on paikkansa, ja ehdoton minimi täytyy ainakin täyttää. Eli jopa komission puheenjohtaja on ehdottoman vakuuttunut tästä asiasta. Ja olen vakuuttunut myös muista komissaareista tässä suhteessa. Yhdessä kollegan kanssa, joka vastaa tasa-arvosta, Aion keskustella tästä ehdottomasti ja valvoa tätä asiaa. Ja jos minulta kysytään, olenko feministi, niin vastaan aina epäröimättä kyllä. Ja silloin kun naiset edelleen tarvitsevat hieman tukea, meidän täytyy huolehtia siitä, että tuo tuki annetaan. Se on meidän tehtävämme. Ja sitä ehdottomasti pidän myös meidän eurooppalaisten tehtävänä. Kiitos. Sitten Elena Gentile sosialistien ja demokraattien ryhmästä. Presidente, anch'io. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan toivottaa Tissenin tervetulleeksi. Ja nyt rahoituskriisi ja säästöpolitiikka ovat varmastikin vaikuttaneet hyvin kielteisesti tilanteeseen – työttömyys on noussut nopeasti, sosiaalipalvelut on ajettu alas, nyt kun on tehty kivuliaita leikkauksia sosiaaliturvaan. Tällaista tilannetta ei voida hyväksyä. Meidän täytyy vahvistaa sosiaaliturvajärjestelmiä. Sitten meillä on julkisia tukiohjelmia, joilla taataan, että kukaan ei jää yksin. Eli tässä millä tavalla aiotte sitoutua siihen, että meillä on eurooppalaiset oikeuspuitteet, joiden avulla voidaan toteuttaa sosiaalista ohjelmaa, joka takaa julkiset palvelut kaikille. Ja sitten kun ajatellaan eurooppalaista minimipalkkaa, meidän täytyy taata se, että kaikkialla Euroopassa on ihmisarvoiset palkat. Mevrouw, voor deze belangrijke vraag ook. Kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä. Haluanko olla mukana hyvässä yhteiskunnallisessa puitteistossa? Ehdottomasti meillä on sopimuksemme, se on meidän ohjenuoramme. Meillä on Junkerin ohjelma, ja molemmista on nähtävissä, että me tarvitsemme hyvää sosiaalista puitteistoa. Meidän täytyy ehdottomasti muokata sosiaalista markkinataloutta. Ehdottomasti markkinat, kysyntä ja tarjonta, siitä on aina hyötyä, mutta meidän täytyy myös huolehtia siitä, että se on kestävää. Ja täytyy huolehtia siitä, että kilpailukyky on riittävästi, jotta saadaan aikaiseksi kasvua ja työpaikkoja. Se on meidän tehtävämme. tehdäänkö nyt erityinen eurooppalainen juridinen puitteisto, jossa pitäydytään, niin en usko, että me voimme kattaa sitä yhdellä ainoalla juridisella välineellä, mutta meillä on erilaisia muitakin välineitä ja toimivaltuuksia, joita perussopimus tarjoaa, jotta minimivaatimukset voivat asettaa niin, että sosiaaliturvan suhteen voidaan pyytää, että jäsenvaltiot kestävällä tavalla hyödyntävät niitä. Ja tässä suhteessa varmasti olen teidän puolellanne ja tämä on koko komission kanta. Puhuitte myös minimipalkasta. Siitä emme vielä ole täällä puhuneet. Puhuneet aina minimitulosta. Minimipalkka on erittäin tärkeä. Minun mielestäni on tärkeää, että jokaisessa jäsenvaltiossa pitäisi olla minimipalkka käytössä. Näin myös edustaja Juncker on todennut. Mutta meillä on artikla perussopimuksessa 153 muistaakseni, jossa mainitaan, että meillä tällaista toimivaltaa ei ole, mutta me voimme kehottaa jäsenvaltioita siihen, että ne ottaisivat käyttöön minimipalkan, ja että siinä saattaa olla myöskin avain rehelliseen kilpailuun jäsenvaltioiden välillä. Meidän täytyy siis rohkaista myös työmarkkinaosapuolia tähän, jotta voitaisiin edetä tällä tavalla, mutta se jäsenvaltio, jossa olemme toimineet, eh, jäsenvaltiotasolla, jolla olemme toimineet, niin siellä meidän täytyy ehdottomasti ottaa nämä asiat esille. Kiitos te Maria Reena SND-ryhmästä. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Marian Taisen. Vuoden 2008 kriisin jälkeen ja sosiaalisen, verotuksellisen ja ympäristöllisen polkumyynnin äh, kontekstissa te olette korostaneet ähm, sitä, että miljoonat ovat joutuneet työttömiksi. Äh, näiden uudelleenjärjestelyiden uhrit ovat vaikeassa tilanteessa ja Esimerkiksi Belgiassa on otettu käyttöön Renault-laki ja muissa jäsenmaissa vastaavia lakeja näissä tilanteissa työntekijöiden kuulemiset, ennakointi ja uudelleenjärjestely. Me pyrimme tarjoamaan Euroopan unionille välineitä näihin tilanteisiin. Puitedirektiivi ja erityisemmin kuinka te pyritte suojelemaan nyt eurooppalaista teollisuutta tällaiselta epäreilulta kilpailulta maailmassa? Ja, dank u wel mevrouw Varina, voor die vraag. Kiitos. Kiitoksia tästä kysymyksestä, Marina. Uudelleenjärjestelyt ovat jotakin, mitä on todellakin tapahtunut ja paljon voidaan tehdä. Vielä enemmän vielä on tulossa. Kaikkein pahinta, mitä voisimme tehdä, on se, että emme reagoi siihen, mitä on tuloillaan. Kaikilla tasoilla, mikro- ja makrotasolla, meidän täytyy tehdä yhteistyötä yrityselämän kanssa. Kaikki, jotka ovat tässä mukana jollakin tietyllä alueella, pitkää pyrkiä valmistelemaan uudelleenjärjestelyihin. Jos ihminen menettää työpaikkansa, meidän pitää pyrkiä varmistamaan se, että esimerkiksi uudelleenkoulutuksen kautta hän voisi saada uuden työn. Meidän täytyy tarkastella uuden tyyppistä työtä, jota voitaisiin tarjota, minkä tyyppistä uudelleen järjestelyä on tapahtumassa, miten paikalliset alueet voidaan valmistella näitä tapahtumia varten. On parempi toimia ennakolta ennen kuin näitä tapahtumia syntyy. Komissio on pyrkinyt antamaan suosituksia ja meidän täytyy tehdä töitä näiden kysymysten parissa. Täytyy olla valmis siihen, että muutoksia on tulossa. Monilla muillakin aloilla voimme tehdä vielä enemmän. Työntekijöiden kuuleminen ja työntekijöiden oikeus saada tietoa on tällainen ala esimerkiksi. Meidän täytyy uskoakseni suorittaa syvällistä analyysiä asiasta ja nähdä, onko tarpeen ryhtyä lisätoimeen. Kun tarkastelemme tätä perusajatusta, mitä tähän työntekijöiden kuulemiseen ja tiedonantoon liittyy, kun olemme tarkastelleet tätä, tiedämme, pitääkö meidän ryhtyä uudenlaisiin toimiin uudelleenjärjestelyiden osalta. Meidän täytyy ensin suorittaa analyysi, että meillä on kokonaiskuva, sitten voimme toimia. Kiitos sitten Terjes Komodini EPPstä ja kulttuurivaliokunnasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission jäsenehdokas. Yksi poliittisista prioriteeteista komissiossa on se, että luodaan uusia työpaikkoja ja millä tavalla aiotte sitten vaikuttaa koulutusjärjestelmiin, jotta saadaan aikaan Euroopassa talouskasvua? Ja miten te komission jäsenenä vaikutatte nuorten liikkuvuuteen ja siihen, että kehitetään heidän taitojaan ja parannetaan heidän työllistettävyyttään? Ja nuorisotakuusta, jonka tarkoituksena oli nimenomaan puuttua nuorisotyöttömyysongelmaan – mutta syyskuussa 2014 ainoastaan kaksi jäsenvaltiota oli alkanut käyttää näitä varoja. Suurin ongelma ei ole varojen saatavuus, vaan se, että varoja käytetään hitaasti ja tehottomasti jäsenvaltioissa. Millä tavalla ratkaisitte tämän tilanteen? Kiitos. Kiitoksia. Koulutus ja työmarkkinat, ne pitää saada lähemmäs toisiaan. Se on tosiaan yksi huolenaihe ja meidän täytyy pitää siitä huolta. Ja tavoitteena on, että tämä komissio toimii vähän syvällisemmin kuin mitä tähän mennessä on tehty. Ja tämä on enemmän kuin symbolista, eli mitä tulee ammattikoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Hallinnot, jotka toimivat tällä alalla – ne voivat sitten ottaa yhteyttä työllisyyden pääosastoon. Eli se on sitten kontaktipiste, ja me olemme päivittäin tekemisissä työmarkkinoiden kanssa, ja meidän täytyy olla rohkeita näissä toimissa. Me tiedämme, että jonkinlaista vastarintaakin on esiintynyt. Jotkuthan sanovat, että koulutus on hiukan eri asia, mutta sitten esimerkiksi aikuiskoulutuksen osalta täytyy huolehtia, että se kytkeytyy paremmin työmarkkinoihin. Eli sitten nuorten, nuorisotakuu. Mehän tiedämme, että se todellakin on lähtenyt liikkeelle hitaasti. Jäsenvaltioiden pitäisi toteuttaa ohjelmia nopeasti, ja Italia ja Ranska ovat tässä toimineet ensimmäisenä. Espanja on valmistelemassa, mutta se on hiukan laajempi ongelma ja se vaatii hiukan enemmän sitten työtä. Mutta täytyy myöskin muistaa, että jäsenvaltioiden pitää toimia. Meillä on varoja edelliseltä budjettikaudelta, meillä on tämä nuorison toimintaohjelma, ja näitä ohjelmia on edelleen käynnissä. Eli meidän täytyy valtavirtaistaa niitä, ja toisaalta tietysti teemme kaiken, jotta budjetti seuraavalle kaudelle käytetään tehokkaasti, ei pelkästään käytetä, vaan että hyvällä tavalla sitä käytetään oikeisiin tavoitteisiin, rakenneuudistuksiin, jotta nuorille voidaan antaa paremmat tulevaisuuden näkymät. I'll give the floor. Kiitoksia. Sitten Maria Hauduriges SND-ryhmästä. This hearing is, is coming to an end. Tämä kuuleminen on päättymässä. Ruotaisen me tarvitsemme selkeitä sitoumuksia teiltä. Olen tässä. Tarvitsemme selkeitä sitoumuksia teiltä. Olemme kaikki varmoja siitä, että tuleva Euroopan komissio tullaan arvioimaan sen perusteella, kuinka se pystyy puuttumaan työttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen ja vähentämään köyhyyttä ja lasten köyhyyttä ja vähentämään sosiaalista polkumyyntiä. Tässä yhteydessä. Me uskomme, että teidän tulee taistella tukevien taloudellisten politiikkojen puolesta. Teillä pitää olla vahvoja sosiaalisia päämääriä Eurooppa 2020 strategiassa ja maakohtaisissa suosituksissa. Teollisuuspolitiikassa ja investointipaketissa ja myöskin vahvoja sosiaalisia päämääriä talous- ja rahaliitossa euroalueella. Kysymykseni on, mitkä ehdot, mitkä asiat ovat sellaisia, että te äm, varapuheenjohtajilta Katainen Dombrovskis tulevat, tulette niitä pyytämään, jotta nämä asiat saadaan toteutettua? Ähm, kiitoksia. Minun olen vakuuttunut siitä, että meidän täytyy huolehtia siitä, että me saamme tuloksia aikaiseksi. Eli jos aloitan siitä, niin meidän täytyy tehdä myöskin sellaisia tavoitteita, joita voidaan mitata ja katsoa, että politiikkamme saa aikaiseksi jotain. Komission rakenne, sellaisena kuin Juncker sen näkee, on rakenne, jossa me teemme yhteistyötä komissaarin välillä. Eli ei niin, että jokainen työskentelee omalla sarallaan työllisyydessä, teollisuuden tai digitaalimarkkinoiden alalla, vaan me teemme kaikki yhteistyötä. Ja jos kysymys on työpaikkojen luomisesta, niin tämä on tehtävä, joka kaikki tämän uuden komissarikollegion jäsenet tekevät. Meidän tulee siis tietää, mitä meillä on tavoitteena kun me teemme investointiohjelmaa, se on yksi ensimmäistä tehtävissä, me minun täytyy huolehtia siitä, että olen paikalla ja että kaikkia niitä välineitä, joita minulla on, voidaan käyttää. Se johtaa niin, ja että se johtaa siihen, että uusia yrityksiä voidaan perustaa, nuoret saavat työpaikkoja, että sosiaaliset asiat saavat myöskin oman paikkansa. Kun kysymys on johdantokaa ohjausjaksosta, ja talous- ja rahaunionista. Silloin tein Moskovissin kanssa yhteistyötä ja sitten varapuheenjohtajan ohjauksella tai johdolla. Me kolme sitten huolehdimme siitä, että nämä sosiaaliset indikaattorit tulevat mukaan ja että niillä on painoarvoa. Tähän mennessä ne ovat olleet ikään kuin apuvälineinä ne nähdään, mutta niiden suhteen ei ole tehty juurikaan enempää. Minusta meidän täytyy antaa niille sama painoarvo kuin taloudellisille indikaattoreille. Ja näin voidaan syvästi analysoida myös sitä, mitä sen valtiot vaativat. Ja että maakohtaisten suositusten varaan uskalletaan ja voidaan rakentaa. Se on mielestäni kaikkein tärkein tehtävä, josta minun täytyy huolehtia. Hyvää yhteistyötä on tehty, tavoite on olemassa ja aikomukset on olemassa jäsenvaltioissa ja minä ehdottomasti aion myöskin huolehtia, että asiat hoituvat. Thank you. <clears throat> I'll give the floor to... Sitten Sabine Ferheijen, joka edustaa EPP ja kulttuurivaliokunta, olkaa hyvä. Member States. Hyvä komission jäsen. Komission on todennut, että ne, jotka ovat käyneet kaksitahoisessa koulutuksessa, he eivät yleensä ole työttöminä. On hyvin vaikea kopioida tätä järjestelmää, koska eri maissa on hyvin erilaiset järjestelmät, mutta ainoastaan jos liike-elämä ja koulutusala tekevät yhteistyötä, niin voidaan ratkaista nuorisotyöttömyysongelma. Millä tavalla voidaan vahvistaa tätä linkkiä yritysten ja koulujen välillä? Tämähän voisi olla hyvä käytäntö kaikkialla Euroopassa. Ja sitten toinen kysymys, aikuiskoulutus. Millaisia suunnitelmia teillä on, mitä tulee ei-muodolliseen koulutukseen, esimerkiksi Grundvik-ohjelmassa, ja miten aikuiskoulutusta voidaan edistää, ja myöskin pehmeiden taitojen kehittämistä, koska monissa ohjelmissahan rahoitus tulee sosiaalirahastosta. Uh, Kiitoksia. Kaksitahoinen oppiminen on menetelmä, josta me kaikki tiedämme, että se voi saada aikaiseksi erittäin myönteisiä lopputuloksia, sillä on vaikutuksensa. Se johtaa siihen, että ihmiset pääsevät työmarkkinoille, tai ainakin siinä on paremmat mahdollisuudet. että itse aivan oikein, että yhdestä jäsenvaltiosta toiseen tilanne vaihtelee, mitä yhden ratkaisua ei ole, mutta tässä, tässä voimme ainakin oppia toisiltamme ja näin tehdään myöskin Erasmus Plus-ohjelmassa. Ja ammattiopinnoissa, kuten myöskin aikuisopinnoissa, on tärkeää, että Erasmus Plus-ohjelmassa käytetään varoja, jotta eri toimijat ja jäsenvaltiot voivat yhdessä selvittää sitä, millä tavalla ongelmia tulisi ratkaista, millä tavalla oppisopimuskoulutusta pitäisi kehittää ja niin poispäin. Pitäisi oppia toisten heikkouksista ja vahvuuksista. Ja näin minun mielestäni meidän tulisi edelleenkin jatkaa näiden asioiden rahoittamista. Se on erittäin hyödyllistä rahaa. Siitä on valtavasti hyötyä kaikille eri jäsenvaltioissa. Minä uskon tämän tyyppisen ohi oppimiseen. Minusta se on hyvä tapa ja ne maat, jotka eivät sitä tunne ja ne työnantajat, jotka eivät sitä tunne, voivat nyt valmistautua tähän järjestelmään. Aikuisoppimisessa on ennen kaikkea ongelma siitä, että aloitteita on liian vähän. Meillä on liian vähän ihmisiä aktiivisena aikuisoppimisessa. Meillä on tavoitteena 15 prosenttia, mutta vain 10 prosenttia ihmisistä hyödyntää tätä. Eli pitää katsoa sitä, mitkä nämä esteet ovat ja mitä itse maissa voidaan tehdä rohkaistaksemme sitä, että aikuisoppiminen olisi vahvempaa, paremmin saatavilla ja että yhä useampi voisi sitä hyödyntää. There's no interpretation. Thank you. Uh, I... Kiitoksia. Sitten Veronika López Fontanie, viimeinen puhuja EPPstä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia, puheenjohtaja Tissen. Viimeisenä puhujana haluaisin julkisesti todeta, että olen tyytyväinen vastauksiinne. Te tunnette nämä asiat ja te olette sitoutunut köyhyyden torjuntaan ja heikoimmassa asemassa olevien henkilöiden auttamiseen uskon, että voimme tehdä yhteistyötä, jotta pääsemme takaisin 2020 uralle ja voimme saada aikaan kestävämmän ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan. Erityisesti olen iloinen siitä, että mainitsitte Euroopan talouden ohjausjakson, sen pitäisi olla sosiaalisempi. Ja kun ajatellaan tavoitetta vähentää köyhyyttä, sosiaalista syrjäytymistä ja työttömyyttä. Minulla olisi kaksi kysymystä, vaikka te olette oikeastaan vastannut kaikkeen. Eli mitä toimia ehdotatte, jotta voidaan vahvistaa talous- ja rahaliiton sosiaalista ulottuvuutta? Ja sitten vammaisten pääsyvyyteen liittyen, millä tavalla käytte edistää näitä toimia siis vammaisten asioita. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Euroopassa ohjausjaksossa sosiaalisemman tekeminen on ehdottoman tärkeää ja paljon työtä vielä tehtävänä. Täytyy ottaa huomioon se, että koko komissio on ymmärtänyt tämän tehtävän hyvin ja aiomme sen tehdä katsomalla, onko meillä oikeat sosiaaliset indikaattorit me emme halua tehdä niistä pelkästään äh, tällaisia apukeinoja, vain meidän täytyy antaa enemmän painoarvoa, jossa niitä hyödynnetään. Emme ota niitä pelkästään tiedoksemme, vaan katsomme, millä tavalla voidaan toimia. Ja se täytyy sitten myöskin näkyä noissa maakohtaisissa suosituksissa. Miten voidaan ohjauksesta tehdä sosiaalisempaa ottamalla työmarkkinaosapuolet mukaan Vuosittainen kasvuselvitys laaditaan ja tuosta hetkestä eteenpäin siihen, kunnes sitten esittää nämä makotesuositukset, meidän täytyy myös keskustella työmarkkinaosapuolten kanssa. Meidän täytyy hyödyntää myös kansallisia parlamentteja, sillä kansallisparlamentithan sitten puolestaan huolehtivat siitä, että lainsäädäntö on järjestyksessä omissa jäsenvaltioissa, eli antaa niille enemmän toimivaltaa tässäkin suhteessa voimme jälleen kuunnella toisemme paljon paremmin. Vammaiset, kysytte, minkä näköistä konkreettista lainsäädäntöä on. Olen tietoinen, että tästä esittiin ihan selkeä kysymys. Ilmeisesti meillä on noin miljoona ihmistä, osallistui siihen. Se oli ikään kuin kansalaisaloitus jo ennen kuin, kansalaisaloite ennen kuin koko aloite oli olemassa. Parlamentti suhtautui siihen erittäin vakavasti. Se lähetti kirjeet puoluejohtajille ja parlamentin puhemiehelle. Tällaista lainsäädäntöä ollaan valmistelemassa ja mielelläni asetan sen etusijalle, jotta mahdollisimman nopeasti, heti kun lainsäädäntöehdotus on valmiina, voimme esittää sen parlamentille, jotta voimme huolehtia siitä, että kun kysymys on esteettömyydestä vammaisille, niin se todellakin tarjotaan heille, jotta luodaan ikään kuin sisämarkkinat palveluille ja hyödykkeille niin, että vammaiset voivat hyödyntää edullisempia tuotteita ja voivat hyödyntää myös paremmin innovatiivisia hankkeita ja tuotteita, sillä tiedämme, että sisämarkkinoilla on enemmän kilpailua, näin saadaan aikaiseksi enemmän innovointia. Ja siitä on vain hyötyä myös vammaisille. Thank you very much. Kiitoksia. Ja haluaisin kiittää kaikkia valiokunnan jäseniä ja muiden valiokuntien jäseniä, jotka ovat valmistelleet kysymyksiä tähän kuulemiseen. Täällä tuli esiin monia laajoja ja mielenkiintoisia kysymyksiä Täissenille. Nyt pyytäisin, että komission jäsenehdokas vielä pitää lyhyen loppupuheenvuoron – neljä, viisi minuuttia. Ja voitte puhua niistä asioista, joista ette nyt pystynyt puhumaan, kun teidän piti vastata näihin monimutkaisiin kysymyksiin kahdessa minuutissa. Eli tässä nyt voitte puhua vapaasti tämän kuulemisen päätteeksi. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät eh, jäsenet, hyvät kollegat. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä kaikista kysymyksistä, jotka toitte esiin ja mielenkiintoisista ajatusten vaihdosta tänään. Haluaisin vakuuttaa teille, että jos saan teidän tukenne ja luottamuksenne, minä tulen muuttamaan sanani toimiksi. Tämän kuulemisen aikana olen pyrkinyt antamaan teille kuvan siitä, mitä nämä toimet voisivat olla. Teidän kanssanne yhteistyössä, jäsenmaiden kanssa yhdessä ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhdessä komissio haluaa investoida talouden elpymiseen ja kasvattaa työllisyyttä. Haluamme saada työnhakijat takaisin työmarkkinoille, kehittää heidän pätevyyksiään ja kykyjään ja lisätä heidän liikkuvuuttaan. Haluamme taata parhaan mahdollisen sosiaalisen suojelun ta- tason sekä työssä oleville että työn ulkopuolella oleville ihmisille ja olemme sitoutuneita taisteluun köyhyyttä vastaan. Haluamme taata terveelliset ja turvalliset työolosuhteet, tulemme vastustamaan sosiaalista polkumyyntiä ja muita tämänkaltaisia menettelyjä ja pyrimme takaamaan tasapuoliset toimintamahdollisuudet työmarkkinoilla. Nämä ovat selkeät tavoitteemme. Minulle nämä tavoitteet ovat sellaista, että haluan käyttää täysin olemassa olevat välineet niiden tavoittamiseksi. Komissio tulee vapauttamaan 300 miljardia investointeja minä tulen käyttämään oman osuuteni noin 10 prosenttia eurooppalaista BKTstä siihen, että että vahvustaisin työllisyyttä, vastustaisin köyhyyttä ja lisäisin sosiaalista mm, mukaanottavuutta. Nuorisotakuu on kaikkein tärkein väline ja haluan, että kaikki jäsenmaat ottavat sen viivyttelemättä käyttöön, jotta saisimme mitatavissa olevia kestäviä tuloksia. Työllisyyspolitiikka tulee olemaan tarkempi osa eurooppalaisen talouden ohjausjaksoa ja jäsenmaita tullaan myöskin arvioimaan niiden sosiaalisten toimien perusteella. Hyvät kollegat, uusi komissio on kunnianhimoinen ja haluaa toimia yhdessä Jean-Claude Junckerin johdolla näissä asioissa ja me tulemme myöskin toimimaan parlamentin kanssa ja luonnollisesti jäsenmaiden ja työmarkkinaosapuolten kanssa yhteistyössä. Käsitämme, että haasteet ovat valtavat ja voimme onnistua vain, jos toimimme yhdessä. Jos viiden vuoden kuluttua voimme sanoa, että Euroopassa on enemmän työpaikkoja ja vähemmän köyhyyttä, tuolloin ja vasta tuolloin, hyvät kollegat, voimme tietää, että olemme saaneet jotakin aikaan ihmisten hyväksi. Kuten alkupuheenvuorossani sanoin, ihmiset ovat se, mistä Euroopassa on kyse. Kiitän paljon yhteistyöstänne ja odotan työtä kanssanne. Kiitoksia. Once again, thank you, uh, Madam. Vielä kerran kiitokset Täisen Kiitokset kaikille jäsenille, jotka olivat mukana tässä kuulemisessa. Koordinaattorien kokous pidetään suljetuin ovin. Arvioimme siellä kuulemisen tuloksia ja se alkaa. Se on yhdestä kahteen salissa ASP 5G2. Eli koordinaattorien arviointikokous tämän kuulemisen jälkeen alkaa yhdeltä salissa ASP 5G2. Kiitos kaikille.